Guézine. Bah oui, le, en attendant. Bien. Euh, mes chers collègues, bon, en attendant. Hyvät kollegat. Ikävä kyllä tulkit joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on työehtokiista parlamentin hallinnon kanssa tulkien uusista työehdoista. Lakkovaroitus on annettu. Kiistan takia tulkkaus tässä kokouksessa päättyy ohjelman mukaisesti kello 12.30. puheenvuoro. Ertuukin mietintö on laitettu maanantaille, mikäli Brussels, Brussels Airlines sitten yhtäkkiä peruuttaa lennon. Minulle mitä mahdollisuutta tulla äänestykseen. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita minulle TRAN-valiokunnan työssä, tämä Ertuukin mietintö. Ja tämä haittaa hyvin huomattavasti minun poliittista uskottavuutta, niin mikä niin en pääse paikalle. Joten toivon, että tulevaisuudessa ei pistetä äänestyksiä maanantaille, koska se on matkapäivä kaikille parlamentin jäsenille. Meillä on hyvin monia seikkoja, ongelmia, myöhässä olevia lentoja, perutettu lentoja, enkä mekään pääse paikalle, joten tulevaisuudessa ottakaa huomioon se, että äänestyksiä ei pidä laittaa matkapäiville. Kiitos. Yeah. Uh, I agree, yeah, I understand. Olen samaa mieltä. Ymmärrän teidän argumenttinne. Mehän olemme käyneet alustavaa keskustelua tästä koordinaattoreiden kokouksessa, mutta olen samaa mieltä. Ei ole helppoa, että näin tärkeä äänestys on maanantaina. Okay, euh, je suis d'accord. Olen siis samaa mieltä Peterin kanssa. Kun nyt odottelemme puheenjohtajan saapuvaksi paikalle, niin teidän täytyy vain tyytyä varaa puheenjohtajaan ja itsekään mieheen. No vähemmän hauskaa kerran, mutta näillä mennään. Ensin täytyy ilmoittaa yksi asia, eli tulkkien viesti. Tiedätte, Kenties, kenties kaikkikin tietävät, ja te kaikki olette saaneet viestin sähköpostitse tulkeilta. Keskusteluja on käyty jo jonkin aikaa heidän tilanteestaan. Tulkit pyytävät, että he voisivat teille lukea ja kääntää samanaikaisesti pienen lyhykäisen viestin tämän kokouksen alkuun. Ja viestin otsakkeena on ei aikataulun ylityksiä. Tulkit tiedottavat, että tällä hetkellä käynnissä on työehtokiista parlamentin hallinnon kanssa uusista työehdoista, joita, jotka on yksipuolisesti hyväksytty. Jäsenille ja kansalaisille tarjotun palvelun laatu on nyt vaarassa. Tämän kiistan takia joudumme ilmoittamaan teille, että tulkkaus päättyy tässä kokouksessa ohjelman mukaisesti kello 12.30 ja minkäänlaista armoa tässä ei anneta, eli ylityksiä ei hyväksytä. Halusimme kiinnittää huomionne tähän käynnissä olevaan työehtokiistaan ja lakkovaroitukseen. Tällä luonnollisesti on vaikutuksensa meidän tekemän työhön. Ehdotan, että nyt käynnistämme varsinaisen työmme, eli esityslistan hyväksyminen. Se katsotaan hyväksytyksi, jos kukaan ei vastusta. Oikein hyvä. Sitten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 25. huhtikuuta ja 14.15. toukokuuta. Ne ovat asiakirjojen liitteenä. Jos kukaan ei vastusta, niin pidämme niitä hyväksyttyinä. Nyt ei ole puheenjohtajan ilmoituksia, tai siis varapuheenjohtajan ilmoituksia tässä tapauksessa. Ja voimme siirtyä ensimmäiseen varsinaiseen esityslistan kohtaan. Aiheena aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet. Me käsittelemme valiokunnassa tätä aihetta ensimmäistä kertaa. Annan puheenvuoron komissiolle, jotta se voi esitellä tämän aiheen komissiosta Kocinska ja tämän jälkeen sitten esittelijä Meissner ja varjoesittelijät ja muut jäsenet saavat puheenvuoron järkevissä aika puheajoissa. Mutta ensin komission puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta, hyvät näistä herrat, hyvää huomenta tulkeille. Ja kiitoksia siitä, että meillä on mahdollisuus esitellä teille uusi muokkaus satamissa olevista vastaanottolaitteista koskevan direktiivin ja käynnistämme tässä nämä kalvot. Joka tapauksessa direktiivi, kuten totesin, ei ole uusi teksti, vaan siinä muokataan direktiiviä, joka on esitetty vuonna 2000. Mutta siinä on tehty niin paljon muutoksia, että niin, että kaikille olisi helpompaa, jos työstäisimme kokonaan uutta tekstiä. Tavoite ei ole muuttunut verrattuna alkuperäiseen tekstiin. Eli laivoista peräisin olevaa jätettä on tarkoitus vähentää. Meidän täytyy muistaa, että direktiivi heijastuu kansainvälistä Marpol-yleissopimusta, josta on sovittu, joka koskee ö, aluksen aiheuttamia jätepäästöjä. Olemme ehdottaneet, että kaikki pienet vapaa-ajan alukset ja kalastusalukset kuuluisivat tämän piiriin. Ja tämän lisäksi olemme ottaneet käyttöön erittäin monimutkainen ja kattava, kuten myöskin tehokas täytäntöönpanosuunnitelma tarkoitus ottaa käyttöön. Ja tämä on se suuri ero, joka meillä on eurooppalaisen juridisen puitteiston ja kansainvälisen ö, merenkulun järjestön tavoitteiden välillä. Eli Euroopan komissio nyt esittää lainsäädäntöpuitteistoa, joka kattaa tämän osion. Tarko- ajatuksena myös ottaa esille se tärkeä kysymys, että meillä on ympäristölainsäädäntö, joka on laajempa tässä suhteessa ja ajoituksellisesti se on tullut voimaan samanaikaisesti kuin kiertotalouspaketti, kuten myöskin muovistrategia, jota olemme ehdottaneet muutama kuukausi myöhemmin. Tämä yhdistyy tähän ja työskentelemme yhteistyössä, että varmistaudumme siitä, että tämä kaikki kuuluu mukaan kattavaan politiikkaan, jonka avulla varmistaudutaan siitä, että meriympäristö on puhtaampaa ja että huolehdimme merialueista Euroopan ympärillä. Seuraava kalvo. Meidän tavoitteenamme on ollut se, että on arvioitu ensinnäkin sitä lainsäädäntöpuitteistoa, joka on voimassa. Ja tästä syystä on kulunut aika paljon aikaa. Tähän teimme Refit-arvion vuonna 2015, jossa tuli selväksi se, että direktiivi täytyy uudistaa useita näkökulmia otettiin esille esimerkiksi riittävät sataman olosuhteet jätteiden kuljetus näihin vastaanottopaikkoihin ja hallinnollisen taakan vähentäminen, joka liittyy täytäntöönpanoon. Ja tämä on erityisen tärkeää, joka kuuluu aluksille ja hallinnolle. Vaikutusanalyysi tehtiin tämän seurauksena, enkä nyt mene tässä sen kummemmin yksityiskohtiin. Ehkäpä yksi asia kuitenkin, jonka haluaisin mainita, on se, että lopullinen päätös, jonka, päätös, jonka mukaisesti on tarkoitus rinnasta tätä Marpol-yleissopimuksen mahdollisimman pitkälti ja keskittyä merijätteeseen. Tämä on seurausta siitä, että meidän mielestä tämä Marpol yleissopimus on muuttunut oikeaan suuntaan ja tässä on kysymys oikeasta ja samankaltaista puitteistosta kuin eurooppalaisessa politiikassa, kun puhutaan meriympäristöstä ja merikuljetusten toiminnasta. Samanaikaisesti meidän täytyy myös muokata hieman tätä ehdotustamme tehdäksemme sitä paremmaksi kuin Marpol yleissopimus. Kuten totesin, ehdotuksella on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin vähentää jätteiden määrää, joka tulee aluksista, ja toiseksi helpottaa merikuljetuksia. Ehdotusta tulisi aina katsoa nämä kaksi tavoitetta mielessä. Jos taas katsotaan kiertotaloutta, halusimme varmistaa sen, että kaikki se, mitä kiertotaloudessa vaaditaan, jollain tavalla heijastuu tähän ehdotukseen. Ja tässä suhteessa mainitsisin vain ö, ylipäätään merestä aiheutuvat merijätteet, kauppa-alukset ja kalastusalukset, kuten myöskin vapaa-alukset, jotka pitäisi liittää tähän direktiiviin. Myös erilaisten merialtaiden haavoittuvuus pitää ottaa huomioon. Tämä on yksi osa tätä alueellista vaikutusanalyysiä, jonka avulla pyritään todella vahvistamaan se, mitä epäilimmekin. Eli meillä täytyy olla hieman erilainen lähestymistapa eri merialtaisiin maailmassa. Ja kun sitten puhutaan näistä erityissäännöksistä direktiivissä, ensinnäkin sataman vastaanotto, fasiliteettien riittävyys toiseksi, millä tavalla jätteitä voidaan eh, helpommin toimittaa perille sekä taloudellisten kannustimien ja täytäntöpanon avulla. Ja lopuksi myös, kuten kaikessa lainsäädännössä, tällaiset hallinnolliset säännökset, jotka siihen kuuluvat. Jos katsotaan sitten riittävyyskysymystä, olemme tarkastelleet IMO-suuntaviivoissa eh, olevaa eh, määritelmää ja tar- tärkeää tässä on se, että pitäydytään kansainvälisessä määrittelyssä, sillä tämä on aina voimassa riippumatta lippulaivasta ja omistussuhteista. Olemme tässä ottaneet mukaan myös uuden jäteluokan, jota on erilaiset jäämät. Ja EUn jätelainsäädännön täysi soveltaminen, varsinkin vaatimus siihen, että jäte tulee lajitella tuolla aluksessa ja säilyttää lajiteltuina, kun ne tuodaan satamaan. Olemme myös laajentaneet jätteiden vastaanotto kapasiteettia ja käsittelysuunnitelmia. Ja tämä heijastelee myös osittain sitä, mitä satama-asetuksessa on otettu esille, jossa vaaditaan sitä, että Öö, näitä erilaisia palveluita laajennetaan, mitä satamissa tuota, tarvitaan. Erilaiset kannustimet sitten jätetoimituksissa. Kaikkein suurimmat periaatteet liittyvät tähän omien kustannuksen kattamisjärjestelmään, jossa ehdotamme täyttää avoimuutta suhteessa kustannuksiin ja maksuihin. Tämä sisällytettiin uuteen liitteeseen neljä. Lisäksi meillä oli laskelma, joka koski tätä niin sanottua merkittävää osuutta. Tämän laskelman tulisi soveltua kaikkiin aluksiin. Jälleen kerran kaikkien alusten mukaanotto on tärkeää, jos halutaan päästä niihin ympäristötavoitteisiin, joita direktiivillä on. Ehdotamme myös 100 prosentin epäsuoraa jätemaksua Marpol liitteen 5 mukaisesti. Tämä sisältää ö, kalastetut jätteet, ja vanhaksi jääneet kalastuslaitteet tässä suhteessa. Poliittinen visio ja tavoitteet, jotka löytyvät muovistrategiasta, ovat myös esillä. Olemme kehitelleet myös tätä vihreän aluksen käsitettä lisää. Haluamme, että sitä kehitellään samalla tavalla kautta EUn ja luonnollisestikin ehdotamme sitten erottelua maksuihin riippuen luokasta, tyypistä ja liikennemuodosta. Erittäin tärkeät elementit koskevat täytäntöönpanoa. Kun puhutaan pakollisen jätetoimituksen soveltamisalasta, ehdotamme rinnastamista Marpoliin. Ja tässä se sellainen Marpolin meidän direktiivimme lähestymistapa. marpoli kieltää jätteen laskemisen mereen ja me taas otamme esille pakon tuoda tämä satamiin. Tämä on aivan sama lopputulos, mutta katsomme sitä eri näkökulmista. Ja koska meillä on velvollisuus tuoda jätteet satamaan, meillä on myös mahdollisuus ottaa käyttöön aika tiukkoja ja ennalta arvattavia täytäntöönpanomekanismeja. Olemme ehdottaneet myös täytäntöönpanotointa, jonka avulla voidaan selventää, laskea ja määritellä se, millä tavalla tämä riittävä ö, varastointikapasiteettipoikkeus voidaan ottaa käyttöön, joka tässä direktiivissä on huomioitu. Yhtäältä tässä puhutaan raportointimekanismeista ja toisaalta tuon raportoinnin helpottamisesta sähköisin keinoin ja tietojen vaihdon välillä, satamien välillä. Lisäksi ehdotamme kattavaa tarkastelutoimintatapaa satamien hallinnoinnissa ja sitten otamme huomioon myös tietysti alusten koon. Jos katsotaan poikkeuksia, olemme ehdottaneet sitä, että käyttöön otettaisiin poikkeuksia aluksilla, jotka käyvät usein satamissa ja säännöllisesti. Tämä on tärkeä osio, jonka avulla varmistaudutaan siitä, että meillä on ratkaisu, joka on toteutettavissa säännölliselle liikenteelle. Olemme myös ehdottaneet poikkeusta sille, millä tavalla tavarat voidaan toimittaa unionin satamaan. Ei tarvitse niitä tuoda jokaiseen satamaan, mutta ehdottomasti takeet siitä, että laiva kuitenkin ne tuo johonkin satamaan. Näin voidaan eh, estää se, että mereen lasketaan jätteitä. Ja tarjoamme myös asiakirjoiden avulla voidaan helpottaa tietojenvaihtoa. En nyt mene sen kummemmin näihin hallinnollisiin säännöksiin, lukuun ottamatta ehkä yhtä tärkeää osiota. Olemme sisällyttäneet tässä viittauksen mahdollisiin muutoksiin jotka liittyvät siis Marpolin, Marpolin yleissopimuksen muutoksiin. Ne soveltuvat, mutta samanaikaisesti meillä on turvalauseke, jos jotkut näistä muutoksista eivät ole yhdenmukaisia unionin poliittisten tavoitteiden kanssa. Tämä on se niin sanottu dynaaminen viittaus Marpoliin. Päätän tähän ja kiitoksia siitä, että sain mahdollisuuden tulla tänne selvittämään tätä direktiiviä. Mielelläni vastaan kysymyksiin ja kiitoksia. Merci, madame. Maintenant, nous... Kiitos. Nyt kuuntelemme valiokunnan kommentit. Esittelijä ensimmäisenä, Kesin Maisner, olkaa hyvä. Okei. Okay. Ja vielen Dank, vielen Dank Kiitoksia, kiitokset myöskin komissiolle tämän asian esittelystä. Toden totta on niin, että kun komissio teki joskus ehdotuksia, niin parlamentti tai neuvosto heti reagoinut sanoa, että tuo ja tuo kohta pitää muuttaa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että melkoisen paljon hyviä asioita on mukana komission sekä jäsenvaltiot, neuvosto että parlamentti ovat hyvin elättämään tämän tekstin kanssa, joten toteaisin, että tämä direktiivin uudistaminen on onnistunut oikein hyvin. Ei tämä tarkoita sitä, että mikä loppupeleissä vielä tekisi lisää ehdotuksia itse, mutta mitä menettelytapaan tulee, tiedämme, että ensi vuosi on vaalivuosi ja kaikkea lakia tietystikään ei voi muuttaa ennen ensi vuotta, mutta suhteen, suhta, suhtaudun melkoisen luottavaisin sen suhteen, että ensi vuoden vaaleihin mennessä tämä asia saadaan hoidettua kuntoon. Parlamentti todennäköisesti syksyyn mennessä saa lausunnon taikka mietin aikaiseksi sen, että kolmikatakeskustelut aloittaa ja saa päätökseen joko Romanian tai Itävallan kaudella Konstantsan kanssa on keskustellut, että todennäköisesti teidän kaudella vielä tämä saadaan päätökseen. Tämä on minun tavoitteeni. Haluaisin kiittää yhteistyöstä. Värjestettyjen kanssa tunnen heidät erittäin hyvin, mutta en ole vielä virallisesti kokoontuneet. Olisin toivonut, että tänään olisi voitu järjestää ensimmäinen kokous, mutta olen viime viikkoina kärsinyt selkävaivoista, joten en ole voinut aiemmin järjestää kokousta teidän kanssanne. Tunnen teidät kaikki oikein hyvin ja uskon, että jatkossakin yhteistyö sujuu hyvin näin yleisellä tasolla tilanteesta. Ja kuten täällä juuri todettiin, täällä on kaksi tavoitetta tällä mietinnöllä. Kertomus ensinnäkin merten puhdistaminen ja toiseksi toimien satamassa täytyy olla tehokkaampia. Kumpikin päämäärä on mukana komission retoksessa ja tehokkuudesta, kun on kyse niin hyvin nopeasti täytyy voida toimia, kun tarkastamme merten puhtaana pitoa tai puhdistamista ja mit, mikä, mitä kaikkea muuta politiikka Euroopan tasolla on. kaikissa muussakin pitää ottaa tämä asia huomioon. Yksi yhden lukun järjestelmä, single window-järjestelmä, mitä se aikaan, joka täällä mainittiin. Tämä oikeastaan on jo olemassa teoriassa, mutta ei vielä käytännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että satamissa pitäisi sähköistää toimet, ilmoitustoimet esimerkiksi, tiedottaa mitä rahtia laivassa on ja minkä tyyppistä roskaa sieltä on tulossa. Ja sitten kun tämä saadaan toimimaan, niin tämä yksi ainoa single window-järjestelmä järjestelmä käyttöön ja voidaan silloin pistää täytäntöön nämä toimet. Silloin tämä edistää satamien toimintaa ja nopeuttaa jätteen käsittelyä siellä. Edellytys tälle kaikille tietystikin on se, että laki pistetään kunnon täytäntöön ja, se, ja että nämä vastaanottolaitteet saadaan kaikki oikeaan paikkaan oikeaan aikaan niin, että niin ne voidaan antaa käyttöön. Laivanomistajat joskus valittavat sitä, että jo laivalla pitäisi lajitella jätteet, mutta sitten satamassa jätteet kuitenkin dumpataan yhteen saman laatikkoon. Nyt pitäisi parempia menettelyitä saada käyttöön satamissa sekä ympäristön kannalta että myöskin siten, että kiertotalousperiaatteet ja muovistrategia toteutuvat. Tähän liittyy hyvin paljon vielä ongelmia. Meidän täytyy kaikkia näitä asioita saada edistettyä samanaikaisesti. Ja kun puhutaan merten puhtaudesta, Tämä on valtava haaste todellakin, ei pelkästään muovin vuoksi. Hiljattain puhuttiin muovista ja myöskin muoviin liittyvä näyttely. Ja sanottiin, että kaikki muovi ei päädy meriin laivoista, vaan myöskin maalta, mutta varsinkin kalastusaluksista ja muistakin aluksista meren, meri menee kyllä muoviroskaa ja muutakin roskaa. Kyllä tähän täytyy puuttua. Katso myöskin, että on hyvä asia, että komissio on, on toiminut niin, että ei nyt ihan täysillä mennä Marpolin yleissopimuksen toteuttamiseen. Marpolissa on mukana kaikkea muutakin. Katson, että Marpolissa on mukana monia asioita, muiden muitakin asioita, jotka ovat hyviä ympäristön kannalta. Ja kun katsoo Marpol-sopimuksen liitettä, Marpol mahdollistaa sen, että eh, jo perellä hankkiutaan jostakin jätteestä eroon, mutta ole merten kannalta mielekästä komissio ei voi tässä tehdä ihmeitä, eikä myöskään parlamentti, ei kumpikaan voi pakottaa muuta maailmaa toimimaan niin kuin me haluamme, mutta meidän täytyy varmistaa, että Marbolin myötä saataisiin erilaisia käytänteitä käyttöön. Esimerkiksi mikäli öljy öljykuljettavat alukset voidaan huuhtoa jo merellä eikä satamassa, taikka sitten tämä kaapimiskysymys, satamissa vuonna 2015 Itämerellä ja Pohjanmerellä oli 0,5 prosenttia asetettu rikkitasoksi monissa laivoissa on nykyään käytössä sellainen järjestelmä, uusi järjestelmä tätä varten, kun on nestekaasusta, niin minun mielestäni tällainen avoin järjestelmä voi olla hankala, tämän tyyppisten rikkipitoisten jätevesien suhteen. Itävesi-instituutti esimerkiksi on toimittu hyvin paljon tietoja vuosikymmenten ajan ja tietojen perusteella voidaan osoittaa, että Itämerellä rikki pitoisuudet suuria siellä, missä laivatkin kulkevat. Nämä on yhteys toisiinsa. Tämäkin pitäisi ottaa huomioon. Helcom Itämeren suojelusopimus on erittäin hyvin toimiva järjestelmä, mitä jätteen toimittamiseen satamiin tulee, niin Helcom-sopimus voitaisiin ottaa pohjaksi, mutta tämä ei koske nestemäisiä jätevesiä, vaan pelkästään kiinteää jätettä. Meidän pitäisi ottaa kaiken tyyppiset jätteet huomioon. Ja sitten vielä muutama seikka en nyt halua käyttää kaikkia aikaa siihen, että itse tällä puhun haluan antaa puheenjohtaja myöskin varjoesittelijä, mutta muutama setelö mainittiinkin varjoesittelijät ovat saaneet jo yhteydenottoja lobbareilta. Satamat sanovat, että kyse on siitä, onko oikein ja kohtuullista, että maksaa siitä, joutuu aina maksamaan täyden maksun jätteen toimittajasta toiminta siitä, paljonko toimittaa jätettä ja onko mukana tätä vai ei. Itämerellä jätteet ovat suuri ongelma. Komissio sanoo, että kaikki on katettu niin, että iketään ei kannusteta enemmän toimittamaan jätettä kuin mitä on pakko. Ei tämä ole mielekästä. Aion tehdä joitakin tarkistuksia vielä tekstin. Ymmärrän kyllä, mikä te sanotte, että 100 prosenttia on katottu, katettu. Tämä tarkoittaa sitä, että periaatteessa ei pitäisi enää mitään heittää mereen, mutta minun mielestäni motivaationa tai kannustaminen pitäisi se, että pitäisi tuottaa vähemmän jätettä. Ja kun on kyse kiertotaloudesta, niin meillähän on lakiehdotuksia, joiden mukaisesti pitäisi toimia mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla, vihreällä tavalla – ja siitä pitäisi palkita ja siitä pitäisi voida maksaa vähemmän, mikäli on ympäristöystävällinen. Mutta minä toivoisin sellaisia sanamuotoja, jotka kannustaisivat enemmän siihen, että jätteiden syntymistä vältetään. Mutta mikäli aina joutuu maksamaan sataprosenttisen jätemaksun, niin ei se kannusta kyllä vähentämään jäteen syntymistä. Ja vielä viimeinen seikka, tai oikeastaan pari seikkaa vielä. Kuten täällä sanottiin, kaikki jätet täytyy toimittaa pois ennen kuin lähtee EUsta. Onko tämä sitten oikein variantti? Minä näen kyllä perusteita tämän takana omassa monia satamia kolmansissa maissa, jos ei välttämättä ole jätteen käsittely- tai laitoksia. Ja sitten saattaa olla, että kolmansissa maissa onkin hyvin uudenaikaisia satamia. Brexitin myötä yhteydestämäkin täytyy muistaa, Brexit-kysymys myöskin ja mikäli on kyse pienestä satamasta, silloin saattaa jätekuormitus olla merkittävä. Mutta aion tehdä vielä yhteistyötä ja varjoesittelyn kanssa, että löydämme hyviä ratkaisuja. Ja vielä ihan lopuksi, tämä varmaan sanottiinkin täällä jo komission puheenvuorossa, ja pidän tätä hyvänä asiana, täällä mainittiin jäsenvaltiot. Olisin itsekin maininnut ne tällä tavalla nyt on jo sellaisia kalastusaluksia, aluksia, jotka keräävät jätettä mereltä samalla kun keräävät, kalastavat. Tämä sitten, kun keräävät roskaa mereltä, niin ei näitä aluksia pitäisi tästä rangaista päinvastoin. Eli tietyt ympäristöaspektit täytyy vielä paremmin ottaa huomioon. Tämä näin aluksi ja mielin ja nyt odotamme yhteistyötä vielä varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Nyt voimme kuunnella varjoesittelijöiden puheenvuoroja. Ensimmäisenä kansanpuolueen edustaja Kluun, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle alustuksesta tänään. Kiitos esittelijälle. Hienoa, että mm, olemme palanneet tähän aiheeseen. Haluaisin korostaa sitä, mitä esittelijä sanoikin. Me varmasti teemme ahkerasti työtä, jotta voimme varmistaa, että aihe etenee ja saadaan valmiiksi. Meillähän on selkeä ehdotus komissiolta. Voi olla, että joihinkin asioihin täytyy vielä paneutua ja muutoksiakin tehdä, mutta kaiken kaikkiaan katson, että yleinen lähestymistapa on oikea, eli jätteitä täytyy vähentää, niitä jätteitä, jotka päätyvät meriin. Ja täytyy olla asianmukaiset vastaanottolaitteet satamoissa. Tätä on korostettava. On oikeastaan siis selvää, että direktiivi vuodelta 2000 tarvitsee päivitystä. Sitä täytyy myös linjata paremmin yhteensopivaksi Marpol-yleissopimuksen kanssa. Hallintotaakkaa täytyy vähentää, se on tervetullutta. Olen myös tietoinen asian taustoista. Nyt korostetaan painokkaasti muovin vaikutuksia saastumiseen. On aivan asianmukaista, kun teemapäivääkin vietetään, niin juuri tänään keskustelemme tästä aiheesta. Meriympäristön suojelu siis ja satamaoperaatioiden tehostaminen ovat tässä tavoitteena. Tunnustan sen tosiaan, minkä komi- tosiasia, minkä komissiokin sanoi. Eli Tämä ei ole mikään yhden koon ratkaisu, joka sopisi kaikille. Siitä on oltava tietoinen. Tarvitaan myös oikeita kannustimia ympäristön suojelemisen tehostamiseksi, mutta tasapainosta aina pitää pitää kiinni. On kunnioitettava kaikkia alan toimijoita ja sidosryhmiä. Jätevelvoitteet eivät päde pieniin, kaukaisiin satamiin, Kenties tätä voitaisiin laajentaa myös sellaisiin satamiin, joissa ei ole eh, riittävästi henkilökuntaa. Esittelijäkin on nostanut esille sen, mikä on aluksen EUn ulkopuolinen määränpää. Jotkut satamat, jotka ovat EUn ulkopuolella, kenties omaavat paremmat vastaanottolaitteet kuin EUn satamat. Ja tämäkin tulee muistaa kun ajatellaan esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan tilannetta ja äh, sielläkin on varsin tehokkaita satamia. On hyvä, että me käymme näistä asioista vielä keskenämme keskustelua. No sitten komissio totesi, että jokaisessa satamassa täytyisi sitten nämä jätteet toimittaa käsiteltäväksi. Haluaisin kysyä komissiolta, Onko varmistettu, että kaikilla satamilla on kykyä näitä, käsitellä näitä jätteitä, prosessoida näitä jätteitä? Onko tehty eroa sellaisten jätteiden suhteen, jotka ovat nimenomaan tällaista niin sanottua katupaikkajätettä, josta tulee päästä eroon. Kaikki sidosryhmät, kaikki alan toimijat on huomioitava. Sitten on esimerkiksi aluksia, jotka ähm, kulkevat aina samaa reittiä ja ne eivät välttämättä tule tämän säännön alaisuuteen. Eli onko komissiossa pohdittu sitä, miten otettaisiin huomioon nämä lyhyttä matkaa, säännöllistä matkaa äh, kulkevat alukset. Ja sitten muitakin poikkeuksia voisi olla pienille aluksille, niitäkin täytyy pohtia. Monissa tapauksissa esimerkiksi huviveneisiin ja pienempiin veneisiin näitä sääntöjä ei voida soveltaa. Usein kyse on myös kausittaisesta käytöstä. Yleisesti kuitenkin tämän hankkeen yleissuunta on hyvä. Olemme sitoutuneet näihin tavoitteisiin ja mielellämme teemme yhteistyötä esittelijän kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Tavoitteena on käydä hedelmällistä keskustelua ja saada tulosta aikaan. Kiitos. Kiitos edustaja Kloon. Ja nyt edustaja Krapini SED-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Heti aluksi sain todeta, että olin erittäin tyytyväinen siihen, mitä komissio sanoi, niin kuin kolleganikin. Olin tyytyväinen siihen, mitä komissio sanoi ja Ilolla kuuntelin myöskin sitä, miten Gesine ja kansanpuolen kollega sanoivat. Uskon, että olemme tässä nyt samalla aaltopituudella. Olemme ainakin aloittaneet työn oikealla asenteella. Viimeisten 17 vuoden ajan on ollut voimassa sama direktiivi. Nyt oli aika muuttaa asioita ja selkeyttää niitä. Tietystikin muutosehdotuksia tullaan vielä tekemään ja tulemme viettämään vielä paljon aikaa puhumalla verotusjärjestelmistä, niin kuin kesinekin totesi. Minun mielestäni komission ehdotuksessa ei ole riittävästi kannustimia ja saastuttaja maksaa periaatetta ei asianmukaisesti tässä sovelleta. Mikäli kaikki maksavat saman huolimatta siitä paljonko jätettä syntyy, niin ei tämä kyllä millään tavalla vastaa saastuttajaperiaatetta. Täytyy tehdä ero sen suhteen, kuinka paljon jätettä satamaan toimittaa. suferit Uh, porturile mici. Deci, cred că aici trebuie... Mitä tulee pieniin satamiin ja pieniin aluksiin, niin ne täytyy ottaa huomioon erityisellä tavalla. Ja myöskin eettinen puoli täytyy muistaa, ja eettiseen verotukseen pitäisi päästä. Ja täytyy antaa kannustimia sille, että jätettä ei dumpata mereen. Kenties komissio voisi hieman valottaa vielä joitakin seikkoja, jotka ovat mielestäni hieman epäselviä vielä esimerkki tästä. Kuinka te päätyitte sen ajatukseen, että 20 alusta on otettu tavoitteeksi? Miksi 20 prosenttia aluksista otetaan tarkastusten kohteeksi? Miksi ei 30 prosenttia? Miten päädytte lukuun 20? ja kun pitää toimittaa Marpol-luokittelun mukainen tieto jätteistä ja niin laadusta, niin eikö tässä pitäisi olla jonkinlainen eurooppalainen luokittelujärjestelmä niin, että noudatetaan eurooppalaisia säännöksiä. Me tarvitsemme eurooppaista luokittelutaulukkoa jätteiden osalta, kun ilmoitetaan, mitä jätteitä aluksella on. Teidän ehdotuksessanne ei ole täsmällistä säännöstä, joka koskisi kalastusvälineisiin liittyviin ongelmiin. Meidän pitäisi tehdä jotakin sille, että merellä katoaa hyvin paljon kalastusvälineitä tai välineitä, joita ei enää voi käyttää, jätetään mereen. On tärkeää priorisoida sitä, että päästään talouteen, jossa saasteen syntymistä vältetään, pystytään estämään. Tätä varten tarvitaan välineitä. Te puhutte vihreistä aluksista, ympäristöystävällisistä aluksista. Tämä on hyvä asia. Toivon mukaan, että mm, toivon mukaan minun ryhmäni tulee myöskin kannattamaan tätä. Tästä en ole vielä heidän kanssaan puhunut. Ja vihreän aluksen ajattelu kannustaa juuri siihen, että jätteitä käsitellään asianmukaisella tavalla aluksilla. Mutta meillä täytyy olla, kuten Kesinen sanoi, mahdollisuus päästä niistä jätteistä eroon. Kaupungissa on sama ongelma. Jätteiden pois toimittaminen ongelma. Minun mielestäni soveltamisala pitäisi laajentaa niin, että mukaan saadaan eurooppalaiset satamat myöskin silloin, kun on kyse sisävesiväylistä. Minä itse tulen maasta, jossa on sekä meriliikenne että sisävesiliikennettä. Meillä on sellainen ongelma, että Tonavaan dumpataan roskaa ja Tonava virtaa mustaan meren ja tietystikin tämä sitten vaikuttaa myös meriympäristöön ja myöskin pohjavesiin, tämä jätteiden dumppaaminen. Kun olen puhunut ryhmäni kanssa, teen sitten omat ehdotukseni ja tulen keskustelemaan esittelijän ja muiden vaisityöiden kanssa. Tekstejä voidaan parantaa, mutta lähtökohta on jo oikein hyvä ja olemme samalla aaltopituudella koko ehdotuksen suhteen. Toivon mukaan saamme tämän vielä Romanian puheenjohtajakaudella pakettiin tämä koko asian. Niin, Kiitos edustaja Krapiini. Seuraavaksi Peter Van Dalen ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää myös esittelijää ja komissiota. Yleisesti ottaen tuen näitä tavoitteita, joita ehdotuksessa on, kun pyritään vähentämään jätteitä ja jätteiden päästämistä mereen. Ja sitten keskitytään myös muoviin. Olen täysin samaa mieltä. Tämä on hyvä lähestymistapa ja lähtökohta. Puheenjohtaja, minulla on kuitenkin jotakin kysymyksiä. Toivon, että komissio voi niihin vastata. Ensinnäkin tällainen periaatteellinen kysymys. Tarvitaanko tällaista uutta ehdotusta? Kun katsotaan viime vuosien käytäntöjä, niin yksi pääongelmista, jonka kanssa olemme olleet tekemissä, on ollut tuo tämänhetkisen asetuksen täytäntöönpano ja valvonta. Se on ehkä kaikkein suurin ongelma koko Euroopan unionissa, nimenomaan siis valvonta ja täytäntöönpano. Meillä on taipumus äh, tehdä uutta lainsäädäntöä aika nopeasti ja muokata vanhaa lainsäädäntöä, mutta meillä on aika paljon sellaisia säännöksiä, joissa nimenomaan niitä ei kunnolla täytäntöönpanna tai täytäntöönpanoa valvota. Ja tästä on useita eri esimerkkejä. Eli ensimmäinen kysymykseni on se, että eikö tämänhetkinen hetkinen lainsäädäntö oli sellainen, että sillä, sen avulla olisi voitu paremmin hoitaa asiaa, jos sitä olisi valvottu paremmin. Tämän periaatteellisen keskustelun lisäksi muutama käytännön kysymys. Kun luen artiklasta 7, siinä todetaan, että jätemaksuissa se, kaukana olevat satamat tai sellaiset, joissa ole miehitystä, niillä ei ole velvollisuutta antaa kuittia jätteiden sinne viemisestä. Mitä tämä sitten käytännössä merkitsee? Mitkä ovat tällaiset kaukana sijaitsevat satamat? Ja vaaranahan tässä sitten on, että aika moni satama yhtäkkiä yllättäen onkin kaukana. Ne ovat niin hirvittävän kaukana, ettei niiden tarvitse olla mukana tämän hallinnollisen taakan kantamisessa. Itse asiassa olen aika yllättynytkin siitä, ettei komissio tässä ehdotuksessaan yhdistä tätä niihin satamiin, jotka löytyvät Gen-Z-järjestelmästä, sillä satamat, jotka siinä eivät ole mukana, ovat määritelmällisesti tällaisia äärialueilla tai kaukana sijaitsevia. Minusta tätä kannattaa katsoa huolella, että ennen kuin kaikki ruvat ilmoittautumaan äh, kaukana sijaitsevaksi satamaksi, meidän ei tarvitse tehdä mitään. Ja kolmanneksi hyvä puheenjohtaja. Olen myös kalastusvaliokunnan jäsen ja olen siellä saanut katsoa, mikä sen näkemys on tästä asiasta. Tässä nähdään, että hyvin monet kalastajat useista jäsenvaltioista, varsinkin Pohjanmerellä, hyvin aktiivisesti ja vapaaehtoisesti ovat mukana ohjelmassa, jonka nimi on Fishing for Leisure, kalastetaan jätteitä. Eli siellä ei kalasteta pelkästään kaloja, vaan kalastetaan myös erilaisia jätteitä esimerkiksi vanhoja verkkoja, jotka muodostavat suuria esteitä tuonne mereen ja tämän kaltaista jätettä ne pyrkivät keräämään. Kysymykseni on se, eikö tämä aloite ole nyt tätä kaunista jäsenvaltiossa kehitettyä aloitetta vastaan, sillä mikä kannusti nyt sitten kalastajilla olisi mukana olla tällaisessa ohjelmassa, jos riippumatta siitä, onko heillä jätettä tai ei, niin täytyy maksaa satamiin nämä epäsuorat maksut joka tapauksessa. Eli milläni haluaisin komissiolta selvennystä näihin kohtiin. Kansalaiset ovat nimittäin itse kehitelleet tämän hienon aloitteen, ja että eikö se tuhoa sitä. Neljänneksi puheenjohtaja on tärkeää myös katsoa tuota tasaveroista toimintaympäristöä Euroopan unionissa, ja komissiohan sanoi, että no, tästä syystä otetaan tämä 100 prosenttinen epäsuora korvaus käytiin. Onko riittävästi otettu huomioon ne eri satamat, joita meillä Euroopan unionissa on? Ja erityisesti tässä katsoisin sitä, mitä artikassa 8 alakohdassa 5 sanotaan. Siellä sanotaan, että on velvollisuus esittää korvaus ja se voidaan tietyn olosuhteen laskea, mutta miten tämä vaikuttaa tiettyihin satamiin? Kuvittelisin, että Useat satamat saattavat joutua tässä suhteessa vaikeuksiin, sillä kaikki satamathan eivät kykene itse määrittelemään tätä korvausta. Joskus joudutaan myös lisäämään siihen jotain. Ja esimerkiksi sellaiset satamat, johon risteilyalukset tulevat, ovat tässä suhteessa vaikeuksissa. Haluaisin tietää, että miksi ei ole määritelty sitä, että Satamien ei tarvitse itse hoitaa osa näistä kustannuksista, vaan tarjotaan satamille mahdollisuus saada suora korvaus. Ja tässähän voitaisiin silloin mittarina pitää sitä, edellis, mikä on ollut edellisen vuoden jätemäärät. Ja kun tietyt alukset tuovat enemmän jätettä alueelle, niin silloin satamilla voisi olla mahdollisuus saada myös näitä suoria korvauksia? Tämä on mielestäni tärkeä kysymys ja haluaisin komissiolta kuulla siihen näkemyksiä. Ja aion esittää myös tarkastuksia tässä suhteessa. Lyhyesti, hyvä puheenjohtaja, tuen komission lähtökohtaa. Jätteet täytyy kerätä, se on selvä. Viime viikon loppuna kävin vihanneskaupassa ja kaikki kurkut oli pakattu muoveihin. En minä ainakaan ostanut yhtään kurkkua. No. Mutta nyt siis tämä asia täytyy hoitaa ja sitten kysymys vielä lopuksi esittelijälle. Tämä aikataulu on kyllä aika tiukka. Jos olen lukenut tätä, meillähän ei ole mitään mietintöä vielä valmiina, mutta nyt kuuden viikon sisällä pitäisi jo esittää tarkistuksia. Kyllä aika tiukalle menee. Mutta myös 18.7. silloinhan alkaa kesäloma, joten kysymykseni on, että millä tavalla sekin onnistuu tässä aikarajoissa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos edustaja Van Dalen vihreistä. Kiitos teille, olkaa hyvä. Yeah, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle ja Gesinelle. Me koemme sympatiaa tätä ehdotusta kohtaan niin, että korvataisiin vanha direktiivi ja lähdettäisiin ikään kuin puhtaalta pöydältä liikkeelle. Havaitsen kyllä laajaltikin hyvää tahtoa, jotta parannuksia saisimme aikaiseksi. Silloin kun kyse on satamoiden vastaanottolaitteista ja jätteiden vähentämispyrkimyksestä. Tällä viikolla Taimaassa Valas menehtyi ja ruumin avauksessa kävi ilmi, että valalla oli jopa 80 muovipussia mahalaukussaan. Ja tämä oli estänyt Ja tämä oli estänyt siis valaan ruokailua, eli onpa sitten mitä tahansa sääntöjä tällä hetkellä, niin sääntöjen tulisi olla parempia. Niitä niiden tulisi olla sellaisia, että tilanne paranisi eikä jatkas, jatkuisi tällä mallilla. Nyt on kuvailtu kannustimia, joilla pyrittäisiin tehostamaan jätteiden kierrätystä satamoissa. Kenties tässä voitaisiin myös täytäntöönpanoa parantaa. En osaa sanoa teknisistä mahdollisuuksista, mutta kenties aluksia voitaisiin eh, seurata esimerkiksi satelliittijärjestelmän avulla, Safe Sea-satelliittien avulla, ja katsoa, minkälaisia päästöjä merellä syntyy. Kenties voitaisiin ryhtyä sitten myös alusten kapteeni tai omistajan vastaan toimiin tältä pohjalta. Jos olisi tällainen vakoilija katselemassa taivaalta alusten toimintaa, niin eihän sitä mikään päihittäisi, kun ajatellaan, miten laivaa hallinnoidaan ja pyritään estämään se, että alus päästää jätteensä merelle. 70 prosenttia planeetastamme on merten peitossa ja siitä on huolehdittava. Ei voi olla niin, että jatkamme tätä merten saastuttamista muovilla ja muilla jätteillä vaan täytyy toimia niin, että todella puutumme ongelman ytimeen. Aivan varmasti vihreät tekevät mielellään yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta saamme tuloksen, josta voimme kaikki olla ylpeitä ja joilla on vaikutusta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja González Peñas, olkaa hyvä. Kueryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon myös komission edustajalle siitä, että komissio tämän aloitteen teki. Se on erittäin tärkeää, koska nyt on havaittu, kuinka meriliikenne on valtavasti kasvanut viime aikoina, ei pelkästään huvimatkailu, vaan myöskin tavaraliikenne ja kansainvälinen meriliikenne. Tämä kaikki on kasvanut hyvin voimakkaasti. Kiitos myöskin esittelijän tekemästä panoksesta. Meidän mantereemme on merten ympäröimä. Meillä on rikas merenkulkuhistoria. Olemme kautta historian ylittäneet meriä. Ja merten suojelu on tärkeä asia koko planeetan kannalta. Meillä on tässä moraalinen velvoite suojella meriä Marpol-yleissopimuksen piirissä myös täytyy saada aikaan edistystä. Voin puhua lähinnä omasta maastani, joka on mantereemme ikään kuin lisäosa mantereen sivussa. Ja juuri siksi merten- ja rantojen, rantaviivan puhtaana pitäminen on erittäin tärkeä maani kannalta, myöskin matkailun kannalta katsottuna. Tässä puhun Espanjasta, Italiasta, Kreikasta, Ruotsista, Suomesta ja muista maista, joilla on pitkä rantaviiva. Eikä ole asianmukaista, että lyhytnäköisesti dumpataan niin valtavasti jätettä ja se päätyy rannalle. Nyt pitäisi soveltamisalaa laajentaa ja varmistaa, että tariffit eivät riipu jätteen määrästä. Pikemminkin pitäisi kannustaa siihen, että laivat eivät dumppaa jätettä mereen ja muutkin elementit tässä direktiivissä ovat sellaisia, että niitä täytyy vielä hieman pidemmälle. Ensinnäkin meidän täytyy taata kunnollinen koulutus laivojen miehistölle – ei pelkästään niille, jotka hoitavat jätehuoltokysymyksiä, vaan myöskin satamapalveluiden piirissä toimivat henkilöt tarvitsevat koulutusta ja muut henkilöt, jotka törmäävät uusin jätteen vastaanottolaitteisiin ja tekevät työtä niiden parissa. Toiseksi, mitä tarkastuksiin tulee, pitäisi tehdä pistokokeita myöskin ja sanktioiden täytyy olla sellaisia, että ne iskevät suoraan säästöttäjään. Sanktioit täytyy joutua maksamaan heti, mikäli rikotaan säännöksiä niin, että koituu haittaa yleiselle ja julkiselle terveydelle, niin silloin pitää ryhtyä välttämättä sanktiotoimintaan. Uh, ja sitten kollegoiden puheenvuorot. Kaksi-kolme minuuttia voisimme sopia puheajaksi. Edustaja Foster, olkaa hyvä. Yeah, uh, thanks very much. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Kesine. Minä en ole varjoesittelijä, mutta pari-kolme lyhyttä kommenttia haluaisin esittää. Pitää muistaa, että me luonnollisesti olemme huolissamme alusten jättepäästöistä – minä itse olen nähnyt sellaisia eh, jätepäästöjä, jotka eivät ole kuitenkaan tulleet aluksista. Peter Van Dalen nosti esille täytäntöönpano-kysymyksen sellaisen lainsäädännön suhteen, jota meillä jo on. Onko se sitten kansallista tai EU-lainsäädäntöä ympäristökysymyksessä? Ensinnäkin tästä maksujärjestelmästä. Luulenpa, että maksujärjestelmään voi liittyä tahattomia vaikutuksia. Jo senkin takia, että monet alukset eivät tuo mukanaan vaarallista, myrkyllistä jätettä. Voi olla, että kävisi niin, että alukset, joilla tällaista jätettä ei ole tai on sitä hyvin vähän, joutuu sitten maksamaan aivan suhteettoman maksun kustannuksista. Tästä sitten Pitääkin pohtia sitä, miten käy saastuttaja maksaa periaatteelle. No, sitten jos kyse on jätevedestä, niin sehän voidaan toki mitata, kun kyse on nestemäisestä jätteestä, mutta sitten pakkaukset, muovi, paperi, silloin mitataan kuutioissa ja lähestytään asiaa ikään kuin visuaalisesta näkökulmasta. Määrät eivät ole silloin täsmällisiä, eli pitäisi perehtyä näihin eroavaisuuksiin ja siihen, miten järjestelmä todella voisi toimia käytännössä. No sitten, miten jäte toimitetaan satamaan. Tällä hetkellä on olemassa vastaanottolaitteita, joiden avulla jätteet siirretään aluksesta satamaan. Luonnollisesti toiminnan hoitajalla on tärkeä rooli, kun kyse on yksittäisistä äh, aluksista. Minkälainen byrokratia tästä syntyisikään? Se vaatisi paljon rahaa ja aikaa. Enkä usko, että se toisi meille mitään hyötyjä verrattuna nykytilanteeseen. Jäsenvaltioiden ja satamien on varmistettava, että ne satamat, jotka ovat vastuussa jätehuollosta, ovat äh, luvan saaneita satamia ja kaiken tulee olla kunnossa. Mutta yleisesti ei ole todisteita siitä, että kun yrityksellä on lupa, niin se välttämättä hoitaisi kaikki asiat moitteettomasti. No sitten Keithin kommentti, joka on aivan keskeinen tässä kysymyksessä. Se, miten käytetään satelliitteja, erilaisia jäljitysjärjestelmiä, jotta voidaan nähdä, mitä merellä tapahtuu. Eli pitäisi katsoa löytyisikö tätä kautta ratkaisu siihen, kun määritellään, kuka on jätteitä dumpannut merelle? Kollegat varmasti nostivat jo tärkeitä aiheita esille, mutta näitä seikkoja, näitä komission ehdotuksia täytyy vielä hieman syventää. Kiitos, edustaja Kramer, olkaa hyvä. Ja, ich bedanke mich auch bei der Kommission. Minä haluaisin kiittää komission edustajaa ja myös esittelijää ja myöskin muita puhujia. Peter van Dalin puheenvuoroon haluaisin vielä tarttua. Mikäli lakia ja sen täytäntöönpanoa ei valvota, niin voidaan unohtaa koko laki. Tietystikin komission on vaikea pistää joskus asioita täytäntöön, mutta miten jäsenvaltiot ovat reagoineet, se on tärkeää. Vielä kuulisin komissiolta, miten jäsenvaltiot ovat suhtautuneet asiaan ja miten jäsenvaltioiden tasolla asian toteutumista valvotaan. Raskan polttoöljyn osalta rikkipitoisuus on alennettu yhteen prosenttiin, tämä asia, mutta kuka tätä sitten valvoo? Pitäisikö raskas polttoöljy kieltää ylipäänsä? Mutta raskas polttoöljy on halvempaa kuin diesel, mutta se on kuitenkin 500 kertaa ympäristön kannalta vahingollisempaa kuin diesel. Tässä olisi voinut tehdä jotakin asialla, mutta tässä nyt epäröitiin. Minä halusin kuulla, kuinka tätä kaikkea valvotaan. Kuulin, mitä Gesine sanoi. Ja joskus jätteet 10 kilometriä tai 5 kilometriä ennen satamaa dumpataan mereen ja sitten satamassa ei joudu maksamaan mitään. Mikäli tällä tavalla tehdään, niin täytyy, tämä ei käy. Pitää valvoa tiukasti, asettaa tiukkoja sanktioita niin, että sanktiot ovat suuremmat kuin säästö, joka syntyy jätteen dumppaamisesta. On suuri sääli, mikäli komissio ei tätä hoida kuntoon. Mielelläni kuulisin sekä jäsenvaltioiden kommenteista että muutenkin komission kommentteja tämän asian. Varmasti pyydämme komission edustajaa vastaamaan aivan muutaman minuutin kuluttua näihin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Uh, thank you very much. And first let me thank uh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijöitä ja kaikkia muita valiokunnan jäseniä siitä, että käyttivät puheenvuoron tästä kysymyksestä. Aloitan vähän epätyypilliseen tapaan. Moni kiitti tätä ehdotusta siitä, että se on aika selvä ja yksityiskohtainen. Anna Bobrovenko voidaan kiittää siitä. Hän on, nimittäin tässä istuu vasemmalla, hän on vastuussa kaikesta tästä. Hän tuntee kaiken myös tämän ulkoa ja haluan myös sanoa, että en voi kykene vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, koska meillä on niin vähän aikaa. Mutta olemme aina käytettävissä, niin jos haluatte keskustella näistä lisää. Tästä huolimatta haluaisin kuitenkin käyttää muutaman minuutin näihin kysymyksiin, sillä suuri osa teidän kysymyksistänne mahdollistaa sen, että voimme käydä vielä parempaa keskustelua tulevissa kokouksissa. No ei nyt ihan oikeassa järjestyksessä, mutta täällä oli kysymys Van Dalenilta siitä, että Eikö ole riittävästi vaan nyt täytäntöönpanna sitä, mitä meillä on olemassa. Haluaisin muistuttaa siitä, että yksi niistä syistä, miksi olimme sitä mieltä, että tätä täytyy tehdä, on tämä Marpolin yleissopimus, jota on nyt päivitetty. Ja se menee pidemmälle kuin mitä meillä oli käytössä. Eli meillä olisi ollut edessämme tilanne, jossa yhtäältä aluksilla ei ole mahdollisuus viedä kaikkea tätä jätettä meri, mutta meillä ei olisi siis vastaavaa ehdotusta, joka olisi mahdollistanut sen, että jätteet viedään ylipäätään jonnekin. Eli, eli se olisi silloin viety merialueelle lähelle Euroopan unionia. Ja toinen kysymys, joka liittyy tähän, täytyykö tämä jäte viedä kaikkiin satamiin? Ja onko satamissa riittävästi fasiliteetteja, se täytyy katsoa. Ensinnäkin kaikissa satamissa näin ei tarvitse olla. On olemassa ratkaisuja, jotka, liittyvät tässä, jotka ovat tässä direktiivissä, jotka mahdollistavat poikkeukset, mutta samalla satamien täytyy olla valmiita ottamaan vastaajatteita tuon tavallisen liikenteensä ja alustyyppiensä pohjalta – Tätä voidaan suunnitella etukäteen ja siksi meillä on olemassa nämä tällaiset jätesuunnitelmat. Ja satamat voivat suunnitella etukäteen sen, millä tavalla ne jätteet vastaanottavat. Ja juuri tämä osa on se, mikä on äärimmäisen oleellinen, kun halutaan saada direktiivi toimimaan kunnolla. Ja tiedän, että tässä nyt on keskusteltu näistä eri kysymyksistä, Ensinnäkin meillä oli tietysti julkisia kuulumisia ennen tätä, mutta sitten kun ehdotus on esitetty, niin selkeästikin meillä on myös jonkun verran väärinkäsitystä tässä suhteessa. Me emme varmaan ole samaa mieltä siinä, että satamat vaikka tietävät, mitä aluksia niiden satamiin tulee, niin sanovat, että niillä vastaanotolosuhteita ei ole. Silloin se on selkeä mahdollisuus laivaomistajalle tehdä jotain jätteiden kanssa, mikä ei ole sallittua. Me tarvitsemme erilaisia lähestymistapoja niiden alusten suhteen, jotka tulevat samoin satamiin. Ja meidän täytyy huolehtia myös siitä, että sähköinen tietojenvaihto toimii. Täällä esitettiin kysymys tästä raportointivelvollisuudesta. Edustaja Foster mainitsi sen, että koituuko tästä taakkaa, mutta meillähän jo on sähköinen kehittynyt jäteilmoitusmenettely käytössä sähköisesti. Ja tämänhetkisen ehdotus, jossa tätä asiaa katsotaan, viedään myös pidemmälle. Siinä otetaan esille parempi harmonisoitu raportointivelvollisuus ja tietojen vaihto eri satamien välillä, jonka avulla varmistaudutaan siitä, että tiedetään, että se, mitä yksi alus, joka lähti yhdestä EU-satamasta, on tehnyt ja mitkä sen velvollisuudet ovat mahdollisesti seuraavassa satamassa. Moni otti esille myös kysymyksen maksuista. Ja että onko oikeudenmukaista ottaa käyttöön tämä epäsuora maksujärjestelmä. Me emme katsoneet tätä huolella, mutta periaatteessa jos lähdetään tällaisen suoran maksun tielle ja sanotaan periaatteessa, että tässä maksetaan ihan tarkalleen se, mitä, mistä, mitä saadaankin, niin valitettavasti se tapa, jolla maailma toimii, niin se toimii rohkaisuna joillekin joko olla viemättä jätetä ollenkaan tai vähän vääristellä sitä tietoa, mitä jätteitä on tuotu. Toisaalta yksinkertainen tapa, jossa maksetaan aina, tuodaanpa jätteitä sitten tai ei, on erittäin tehokas kannustin aluksille tuoda jätteet satamaan. Tietysti tätäkin erotellaan, eihän kyseessä ole sama maksu riippumatta aluksen koosta. Ei ole siis totta, että pienalukset maksavat enemmän vain siitä syystä, että ne ovat pieniä. Mutta koko käsite tällaisesta epäsuorasta maksusta on itse asiassa äärimmäisen tehokas ja me teemme tämän poikkeuksen 100 prosentin jätemaksun kohdalla, koska roskamaksun kohdalla, sillä roskat ovat erillinen jätelaji. Pyydän teitä päättämään puheenvuoronne, koska olette puhunut jo pitkään. Teillä oli paljon aikaa alustuspuheenvuoroon ja nyt olemme jäämässä aikataulusta jälkeen. Pyydän teitä päättämään nämä vastaukset. Uh, I'm, I'm sorry, I, I was just worried that once I start... Ei, anteeksi. Pelkäsin vain, että kun ryhdyn puhumaan tästä direktiivistä, niin sitten menee vähän liian pitkäksi. Vali, valitan tätä. Olemme siis käytettävissä, niin jos haluatte yksityiskohtaista keskustelua käydä valikunnan jäsenten kanssa. Eli ehdottomasti päätän nyt tältä erää tähän. Sillä olen varmasti sanonut jo kaiken. Puhuja keskeytetään. Kiitoksia. Tämä mietintö on siis Gesine Maisnerin esittelemä 18. päivä heinäkuuta. Tarkistusten määräaika on määrätty 18. heinäkuuta. Kellonaika ei ole vielä löyty lukkoon ja äänestämme 9. lokakuuta. Aivan niin kuin esittelijä sanoi, niin me toivomme, että voisimme saada tehokkaalla tavalla tämän asian valmiiksi vielä ennen valikauden loppua neuvoston kanssa. Niin kesin Tähän varmasti palataan, jollei nyt ole jotain muuta ilmoitettavaa. Ganz, ganz kurz, weil die Zeit von Rent. Ich habe mir das... Ihan ihan lyhyesti, koska aika on loppumassa. Kuuntelen huolella kaikkea. Iloitsin siitä, mitä varjostajat sanovat, mutta aikataulusta sanoisin, että jotkut sanovat, että aikataulu on liian hieman. Uskon, että saan tämän englanniksi valmiiksi ensi viikolla. Sitten voit se tutustua. Se ei tämä niin pitkä teksti ole. Uskon, että meidän pitäisi pitäytyä tähän aikatauluun. Kaikki muut yksityiskohdatkin kirjoitin ylös ja katson, että tämä oikein jatkokeskusteluille. Eh bien, fort bien, acceptons-en. No hyvä. Voimme siirtyä seuraava kohta esityslistalla. Jos teille sopii, niin ottaisimme yhdessä kohdat 5 ja 6 esityslistalta käsittelyyn. Nämähän ovat toisiaan täydentäviä aiheita ja molemmissa on sama esittelijä ja samat varjoesittelijät, eli voitaisiin ajatella, että käsittelemme näitä kohtia yhdessä. Aiheena on EUn ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus ja toisaalta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen lentoliikennesopimus Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi. Annan puheenvuoron esittelijällemme, edustaja Assisille, ja tämän jälkeen kuuntelemme varjoesittelijöitä. Olkaa hyvä. Presidente, eh, o acordo de transporte aéreo que agora, que agora estamos aqui a Puheenjohtaja. Visario desde 2009, e após a sua Niin, me olemme alustavasti siis jo hyväksyneet, allekirjoittaneet eh, sopimuksen ja meillä on tuomioistuimen sopimuskin siitä, että pitää ottaa huomioon uudet vaatimukset tässä sopimuksessa. Kyse on Euroopan unionin ja Kanadan välisestä yhteisestä sopimuksesta ja liikennöitsijöistä, jotka voivat vapaasti toimia ja ilman rajoituksia toimia myös sisämarkkinoilla. Eli tämä on hyvin kunnianhimoinen eh, ilmaliikennesopimus eh, EUn ja Kanadan välillä. vaihe vaiheelta etenemme tässä suunnitelmassa. Meillä on tässä neljä vaihetta, joissa huomioidaan myös työntekijöiden oikeudet, kuluttajien oikeudet, eh, ympäristön suojelu ja niin edelleen. Ja voin vain suositella sitä, että parlamentti hyväksyisi tämän sopimuksen. Sitten toinen aihe liittyy, liittyy pöytäkirjaan. ja se puolestaan johtuu siitä, että Kroatia on liittynyt yhteiseen ilmaliikennealueeseen EU-hun liittymisen yhteydessä. Eli suosittelen hyväksymään sopimuksen. Kiitos sitten varjoesittelijät. Hekin käsittelevät näitä molempia aiheita saman aikaan. Eli e, e, Proust on ilmeisesti poissa, joten edustaja Kluune. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun varjoesittelijän Delin nimissä molemmista kysymyksistä. Ja kiitos esittelijälle siitä, että jäsenneltiin siitä, mitä, mistä tässä on kysymys. Mitä lisättävää sinänsä ei ole. Kanadahan on, kuten tiedämme, on tärkeä kumppani EUlle ja erittäin tärkeä myös tässä ilmailusopimus. Tämä on tärkeä meidän kahdenvälisille sopimuksille. Itse olen Kanadan vali- valtuuskunnan jäsen. Joten voin vain toivottaa, että EPP on ehdottomasti tämä puolella ja haluan kiittää esittelijää myös siitä, että hän on jäsennellyt tätä tilannetta tänä aamuna. Tämä siis Deliltä, kiitoksia. Merci, Madame Kloon, pour rest... Kiitos edustaja Kloon. No sitten edustaja Foster, olkaa hyvä. Briefly, thank... Aivan lyhyesti. Kiitos esittelijälle. Hän on hyvin selkeästi kuvaillut nämä tekniset päivitykset. Kyse on tärkeästä päivityksestä tähän sopimukseen. ECRL ei ole mitään lisättävää. Kaiken tulisi hyvin suoraviivaisesti edetä tästä. De Monsieur Rados. Alde ja edustaja Rados, olkaa hyvä gospodine predsjedniče. Ja će naravno podržati. Kiitoksia. ALDE tukee myös molempia sopimuksia. Toivomme, että seitsemän vuoden jälkeen, kun ensimmäinen äänestys käytiin Euroopan parlamentissa, että nyt tuon seitsemän vuoden jälkeen uudet eh, ilmaliikenteen, lentoliikenteen vapautusvaiheet, toinen, kolmas ja neljäs vaihe toteutuvat nopeammin. Tämähän on kansalaisten edun mukaista ja tietysti Kanadankin edun mukaista. Ja kun katsotaan Kroatian liittymispöytäkirjaa, niin tuo pöytäkirja ei muuta tuota perussopimusta. Kroatialla ei ole ollut mitään aiempia sopimuksia, joten liberaalit tukevat siis tätä pöytäkirjaa. Kiitos. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Um, yes, just briefly to say. Aivan lyhyesti Kiitos puheenjohtaja. Todellakin lyhyesti toteaisin, että olemme tyytyväisiä molempiin sopimuksiin ja tuemme niitä. Kiitos. Euh, Kiitos tästä lyhykäisyydestä. Ja sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun oikein lyhyesti. Haluaisin vain kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Ja aivan kuten edustaja Foster totesi, kyseessä on tekninen päivitys aiempiin ehdotuksiin. Ja kuten esittelijä myös totesi, EU ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus on yksi kaikkein tärkeimmistä ja kunnianhimoisimmista ohjelmista, koska koskaan olemme allekirjoittaneet. Kanada on yksi suurimmista EU-ulkopuolista markkina-alueista. Yli 11 miljoonaa matkustajaa lentää tätä väliä ja olemme saaneet nähdä, kun tätä sopimusta on tilapäisesti sovellettu sen jälkeen, kun se allekirjoitettiin vuonna 2009, että on saatu aikaiseksi merkittäviä taloudellisia etuja, aivan kuten odotimme. Ja kuten on saatu nähdä myös muissa lentoliikennesopimuksissa, olemme saaneet nähdä, että 25 prosenttia on matkustajamäärä lisääntynyt 40 prosenttia enemmän lentoreittejä Kanada ja EUn välillä, 18 uutta kaupunkiparia. Ja tämän lisäyksen seurauksena olemme saaneet nähdä keskimääräisen lentolipuhinnan vähenevän 220 euroon per lippu, mikä on merkittävä ja se on saanut aikaiseksi 2,5 miljardin euron yhteisen alennuksen kaikille. Joten kiitoksia tästä suosituksesta. Kiitoksia siitä, että tämä sopimus on saatu viedä loppuun ja ottaa huomioon myös se, että Kroatia, sen jälkeen kun olemme tämän sopimuksen allekirjoittaneet, on liittynyt Euroopan unionin ensimmäinen 7.2013. Kiitoksia. Merci, monsieur Gail. Je redonne la... Kiitos. Ja nyt vielä esittelijä. Eh, Kiitos. Nyt ei ole enää jäljellä muuta kuin kiitokset kaikille eh, varjoesittelijöille ja myös komission edustajalle. Kiitos esittelijä. Muistutan, että määräaikatarkistuksille tarkistuksille molempiin aiheisiin Tässähän oikeastaan voidaan ehdottaa vain sitä, että hylättäisiin. Ei oikeastaan voida ehdottaa muutoksia tekstiin. Määräaika molemmissa mietinnöissä on keskiviikko 13. kesäkuuta kello 12. Voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Nyt kun puheenjohtajakin tuli paikalle, no, minä sain potkut. Wow. Mes chers collègues, bonjour. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Kiitos kollegalle ja ystävälle Dominik Rikelle. Minulla oli kiireellinen asia hoidettavana tänä aamuna. No niin, me jatkamme ja olemme kohdassa seitsemän. Vaihtoehtoisten polttoaineen infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa. Aika toimia. Esittelijämme on Ismail Ertug. Hyvää huomenta Ismail Ertug. Annan teille puheenvuoron ja avaan samalla keskustelun varjoesittelijöiden kanssa. Ja annan vielä sitten teille puheenvuoro uudelleen sitten, kun komissiokin on puhunut. Edustaja Ertug, olkaa hyvä. Schönen guten Morgen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Esittelen lyhyesti mietinnön. Kaikkihan olemme täällä olleet riittävän pitkään tietääksemme, että vuodesta 1990 liikenne on nostanut kasvihuonekaasupäästöjä. Jos katsotaan lukuja, niin nähdään, että miltei neljännes hiilidioksidipäästöistä on liikenne- ja kuljetusalan seurauksena syntyvää. Siitä kolme neljäsosaa on maantiekuljetusten aiheuttamaa. Ja kun haluamme suhtautua Pariisin ilmastotavoitteisiin vakavasti, niin vuoteen 2050 mennessä meidän täytyy vähentää hiiltä liikennealalta. Tämä on siis se ympäristönäkökulma ja tämän lisäksi meillä on myös taloudellinen näkökulma, jos tarkastellaan sitä, että 94 prosenttia energiasäästöistä liikennealalla tulee. Raakaöljystä 90 prosenttia siitä on maahantuotua. Miljardit toisensa jälkeen menevät maksuun poliittisesti epävakaille maille. Diesen Weg der Zukunft auch zu gehen. Was kann man im mitä voidaan sitten tieliikennettä tehdä? Tässä on lukuisia vaihtoehtoja. Olen kolme tärkeintä haastetta pannut esiin. Ensinnäkin tarvitsemme modaalisen muutoksen kohti ilmastoystävällisempiä liikennevälineitä, varsinkin kun on kyse tavaraliikenteestä. Pitäisi päästä nämä teille ja sisävesiliikenteeseen. Yleisesti ottaen on myöskin tärkeää, että vähennetään liikennettä ylipäänsä. Tämä onnistuu vain ja ainoastaan, mikäli Investoimme julkisen liikenteeseen, autojen jakamiseen, älykkääseen liikennevälineeseen jakamiseen, myöskin yksityisautoilun kohdalla ja niin poispäin. Ja meidän täytyy myöskin ponnistaa sen puolesta, että tarjoamme vaihtoehtoja ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Niiden käyttöä pitäisi lisätä. Ja vielä mitä tähän viimeisimpään aiheeseen tulee, meillä on vielä puutteita, koska infrastruktuureissa on vielä puutteita Toinen puute liittyy markkinaosuuteen, joka tällaisia vaihtoehtoisia polttona käyvillä ajoneuvoilla on. Meidän pitäisi parantaa niiden markkinaosuutta, mikäli auton valmistajat keksivät uusia malleja tai tuot uusia malleja markkinoille. Tätä pitäisi nopeuttaa ja myöskin tankkaus- ja latauspisteitä täytyisi kunnianhimoisella tavalla saada paremmalle tolalle. Niiden määrää täytyy lisätä. Ja kun yhdessä tarkastellaan vuotta 2014, jotkut kollegat olivat silloin jo paikalla, te tiedätte, että tuolloin komissio teki erittäin kunnianhimoisen ja erittäin hyvän direktiiviehdotuksen 94 kautta 2014. Tuossa direktiivissä tarkasteltiin kvantitatiivisesti mitattavissa olevia tavoitteita, jotka antaisin jäsenvaltioille, kun on kyse infrastruktuureista, infrastruktuurin rakentamistavoitteita annettiin silloin, mutta valitettavasti tämä jäi pelkäksi paperitiikereksi tämä paperi, koska ministerineuvosto ja jäsenvaltiot torpedoivat koko aloitteen. Sitten saatiin puolivillän kompromissiaikaan kansan, kansan, kansalliset puitesuunnitelmat. Niiden yhteydessä havaittiin tai todettiin, että vapaaehtoiset tavoitteet jätetään jäsenvaltioiden päätettäviksi ja mitään kunnianhimoa ei ollut enää ehdotuksessa, joten tämä koko homma kuivui kasaan. Siksi minä nyt vetoisin sen puolesta, että tässä direktiivissä pyrittäisiin tavoitteisiin mahdollisimman nopeasti. Mahdollisimman nopeasti saataisiin aikaan kansalliset puitesuunnitelmat, jossa ei olisi niinkään vapaaehtoisia tavoitteita, vaan pakollisia tavoitteita, koska vapaaehtoiset eivät auttaneet yhtään ja neljä vuotta meni hukkaan aikaa. Eri jäsenvaltioissa erillinen kunnianhimon taso. Tämä on sinänsä ihan kunnossa, mutta kaiken kaikkien täytyy kyllä nostaa odotuksia korkeammalle tasolle jäsenvaltioille. Jäsenvaltioille asetettavat tavoitteet, jotka olivat alkuperäisessä mukana, tässä uuden saran mukaan. Viimeiset neljä vuotta ovat osoittaneet meille, että pelkästään tnt verkosto ei pitäisi tuijottaa, vaan myöskin alue, alueellista, alueellisia liikenteen solmukohteita ja tankkaus- ja latauspisteitä pitäisi olla myöskin lähiliikenteen palveluita käyttävien ihmisten käytössä. Komission pitäisi saada kunnioitusta siitä, että 800 miljoonaa euroa se on valmis antamaan lisää rahat näihin toimiin. ikään komissio ei voi sille mitään, että investointivolyymit 22 miljardia euroa vuoteen 2025 vain ovat käytössä ja sitten tämä 800 miljoonaa suhteessa tähän vain pisara meressä. Mutta kun on kyse julkisesti käytettävissä olevista latauspisteistä ja infrastruktuurista ja eurooppalaisen puhtaan liikkuvuuden rahastosta Green Mobility Fund, niin sieltäkin kautta pitäisi saada investointia näihin latauspisteisiin. Rahastoa pitäisi rahoittaa siten, että 90 prosenttia rahasta tulee käyttäjiltä ja teollisuuden pitäisi itse myöskin olla rahoittamassa kuluja auton että, ja myöskin polttoaineen tai energian että pitäisi myöskin, näiden pitäisi myöskin olla mukana tässä rahoituksessa. Ja eurooppalais, Euro, Euroopan tasolta pitäisi ohjata tähän suuntaan. Mutta komission tärkein tehtävä olisi hoitaa tämä kuntoon, koska komission asiantuntemusta ja tietoa viime vuosina komissio on arvioinut tilannetta ja menettelyitä, joita sovellettiin verkkojen Euroopan yhteydessä, kun tarkastellaan, niin siellä havaitaan, että siellä kehitettiin järjestelmä, jonka mukaisesti voidaan järkevällä tavalla, tai on järkevällä tahalla tavalla tehty päätös, että jäsenvaltioiden ja Euroopan tason välillä toimien täytyy toimia juohevasti ja varmistaa kumpikin tehtävänsä. Ja tämä onnistuu vain ainoastaan mikäli alan toimijat helposti saavat pääsyn myöskin rahoitusapuun. Euroopan investointipankin rahoitus myöskin mahdollistetaan näitä toimia varten. Ja mitä määritelmiin tulee, kun on kyse vaihtoehtoisista polttoaineista, määritelmää täytyy korjata, koska keskipitkällä aikavälillä ei pitäisi ei pitäisi puhua pelkästään polttoaineista keskipitkällä aikavälillä ovat vaihtoehtoisia. Minun mielestäni ratkaisevaa on tässä, että myöskin vetyteknologia täytyisi ottaa huomioon ja myöskin vetyteknologian edellyttämä infrastruktuuri täytyy saada kuntoon. Ja sitten vielä kun on kyse valiokunta mietinnöstä, me täytyy todeta, että tämä mietintö on tietty, tietyllä tavalla rajattu pituudeltaankin sisävesiliikenteessäkin olisi valtavasti potentiaalia. Olen iloinen siitä, että että mietinnön laatimisen yhteydessä tai jatkotoimissa voidaan ottaa sisävesiliikenne vielä paremmin huomioon. Neljä asiaa täytyy siten saada kuntoon. Ensinnäkin täytyy nopeuttaa ja laajentaa infrastruktuurirakentamistoimia ja pitäisi luoda myöskin vaihtoehtoisia malleja. Kolmanneksi jäsenvaltioita täytyisi kannustaa kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja toimiin ja neljänneksi pitäisi antaa vahvempaa rahoitusta ja tukea tällaisille toimille, jotka auttavat rakentamaan tulevaisuuden teknologiaa. Tässä nyt kaikki näin ensikättelyssä, mutta ilomieltä jatkoyhteistyö teidän kanssanne. Kiitos edustaja Ertuk tästä mietinnön esittelystä. Sehän on äärimmäisen mielenkiintoinen ja myös hyödyllinen mietintö, kun ajattelemme autoteollisuuden tulevaisuutta ja yleisemminkin autoteollisuutta. Nyt puheenvuoron saa edustaja Salini. Olkaa hyvä. Grazie la, la, l'origine di Kiitos. Tämän aloitteen alkuperä, aivan niin kuin esittelijä muistutti, liittyy niihin ongelmiin, joita meillä on ollut päivittää alan direktiiviä. Pääongelma tässä tuli jo korostetuksi. Kyse on siitä, miten jäsenvaltiot ovat reagoineet eri tavalla. Joskus ne todellakin ovat reagoineet tämän direktiivin vaatimuksiin ja näin ollen katson, että esittelijä on lähtökohdastaan aivan oikeassa ja myös etenemistä vastaan. Minusta tähän ehdotukseen on aivan oikein sisällytetty huoli, johon voin aivan täysin yhtyä siitä, että kunnioitetaan tiukasti teknologia neutraaliuden periaatetta. On aivan totta, että kun haluamme todellista hiilestä irtaantumista, niin sitten meidän on annettava Euroopalle ja kaikille jäsenvaltioille sellaiset infrastruktuurit, jotka helpottavat kuluttajien vaatimusten toteuttamista. Kuluttajathan suosivat sitä, että saataisiin vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Ja me tiedämme, että näitä investointeja täytyy tukea silloin, kun kyse on infrastruktuurista. Ja on myös oikein korostaa sitä, että hiilestä irtaantumisen tueksi tarvitaan myös realismia. Emme voi olla ihastuneita vain yhteen teknologiaan ja yhteen teknologiseen ratkaisuun. Tätä aihetta on käsitetty hyvin ja voin tätä lähestymistapaa tukea. Sitten on muita seikkoja, joista kyllä täytyy vielä keskustella. Esimerkiksi rahoitus, ratkaisu, eli että meillä olisi tällainen puhtaan liikkuvuuden rahasto aina vuoteen 2025, 5,2 miljardia euroa. En tiedä, onko tarpeen perustaa tällaista ad hoc-rahastoa, mutta olen kyllä vakuuttunut siitä, että verkkojen Euroopan sisällä pitäisi selkeyttää, minkälaiset varat korvamerkitään tälle tavoitteelle. No sitten tavoitteista. Näissä tapauksissahan yleensä käy niin, että kun tavoitteita, pakollisia tavoitteita määritellään, niin sitten jäsenvaltiot reagoivat hyvin protektiivisesti ja usein keskeyttävät keskustelut. Ja tällä on sitten kielteinen vaikutus siihen alkuperäiseen hyvään tavoitteeseen, tavoitteeseen joka on määritelty. Eli tässä tapauksessa kyse on se, että haluamme päivittää direktiiviä. Minä ehdottaisin, että tähän pakollisten tavoitteiden välineeseen kiinnitettäisiin kovasti huomiota, jotta emme unohtaisi tässä hankkeessa yleistavoitetta. Useinhan näin pääsee käymään. No vielä esittelijän kommenteista korostaisin sitä, että hän viittaa strategiaan ja toimintaohjelmaan akkuteollisuuden osalta Euroopassa – Tämä on minusta aivan oikea painotus. Kolmannessa liikkuvuuspaketissa, jota käsittelimme eh, Strasbourgissa viime viikolla, Kanjete ja Bulch olivat sitä esittelemässä. Keskipitkällä aikavälillä pyrimme siis hiilestä irtautumiseen ja täytyy säilyttää neutraali lähestymistapa ennen kaikkea tässä siirtymävaiheessa. Mutta meillä on oltava todellinen eh, strategia akku, akkujen kehittämisen suhteen. Me olemme edelleenkin johtavassa asemassa, kun ajatellaan tuotantoa ja kehitystyötä. Täytyy arvioida myös niitä sosiaalisia vaikutuksia, joita tällä muutoksella voi olla Euroopan työmarkkinoihin. Meillä on autoteollisuus, jota on tuottava sillä tavalla, että tässä siirtymävaiheessa – myös akkuteollisuudessa ollaan valmiita ottamaan vastaan ne erinomaiset työntekijät, jotka ovat vuosikausia tehneet työtään tällä alalla. Katson, että käsiteltävät aiheet on valittu oikein ja yleislähestymistapa on oikein, eli meillä on kyllä edellytykset tehdä oikein hyvää työtä. Kiitos edustaja Salini. Sitten Edustaja Demesmecker, olkaa hyvä. Eh, voorzitter en eh, collega's. Ehm, ik wil in de eerste plaats... Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää myös esittelijää tästä luonnoksesta ja kun kuulen hänen sanovan, ja kun kuulen Euroopan komission sanovan, että eri jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän, kun kysymys on siirtymisestä päästövähäisen ja päästöttömään liikenteeseen – niin tietysti ne ovat aivan oikeassa. Tämä muutos ei ole pelkästään tarpeellinen, jotta voitaisiin päästä näihin ilmastotavoitteisiin ja noudattaa velvollisuuksiamme, vaan myös siksi, että meidän täytyy kyetä jatkamaan kansainvälisen kilpailun tiellä. Jos Euroopan unioni haluaa edelleen olla maailmannäyttämällä tärkeässä roolissa autovalmistusteollisuudessa, niin silloin meidän täytyy nimenomaan viedä tätä eteenpäin. Että näin voimme kilpailla, jos meillä on taitoa, teknologiaa ja riittävät markkinaosuudet. Ennen kaikkea minun mielestäni meidän viranomaistemme kaikkien, kaikilla tasoilla täytyy huomioida se, että niiden täytyy tarjota oikeusturvaa kaikilla eri tasoilla myös toimialalle. Ja erittäin monet jäsenvaltiot ovat toimineet riittämättömästi, kun ne ovat kansallista valmiuttaan kehittäneet. Ja nämä kansalliset puitteistot ovat oleellisia, jotta voidaan saada aikaiseksi luotettavia ennusteita tulevaisuuden varalle. Vain tällä tavalla viranomaiset voivat houkutella mukaan myös rahoituksen yksityistä puolta näiden välttämättömien infrastruktuurihankkeiden rahoittamisessa. Mutta minusta meidän täytyy katsoa myös pidemmälle kuin pelkkä rahoitus. Alueelliset ja kansalliset viranomaiset voivat oikeiden poliittisten menettelyiden mm, avulla toteuttaa todella paljon asioita. Esimerkiksi jos katsotaan näitä pitkän aikavälin sopimuksia, joita palveluntarvien kanssa solmitaan moottoriteiden varrella, Näiden pitkäaikaissopimusten turvin voidaan sitten tarjota vaihtoehtoisinfrastruktuuria ja kansallisissa suunnitelmissa ne jäsenvaltiot, jotka ovat hoitaneet työnsä oikein, ne voivat myös sitten olla esimerkkinä parhaista käytännöistä muille jäsenvaltioille. Lopuksi haluan kiinnittää huomioon myös tähän energianeutraaliusperiaatteisiin. Meidän täytyy olla realistisia, pitää jalat maan pinnalla ja todeta, että täysi siirtyminen päästöttömään liikkuvuuteen vaatii oman aikansa ja meidän täytyy löytää väliaikaisratkaisuja. Esittelijä puhui tässä vetyteknologiasta, meillä on myös muita. Älkäämme jätäkö näitä huomiota ja otetaan ne ehdottomasti mukaan tähän mietintöön. Jään innolla odottamaan erittäin tuottoisaa yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa. Kiitos. Edustaja Rike, olkaa hyvä. Niin, aivan lyhyesti käytän puheenvuoron Gesinen puolesta. Hän joutui poistumaan ja menemään toiseen valiokuntaan. Hänellä on sielläkin lainsäädäntömietintö käsittelyssä, eli nämä ovat näitä aikataulutusongelmia. on toive ilmaistu siitä, että haluamme laajennetun ja vankan järjestelmän soveltamisalaltaan. Kysehän ei ole maantieteellisestä alasta, vaan temaattisesta soveltamisalasta. Komission tulisi olla vieläkin aktiivisempi tällä alalla. Aivan niin kuin Ismail juuri sanoi, tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Siinä todennäköisesti vedotaan operationaalisten toimien puolesta komissiosta. Eli tarvitaan toisaalta nopeuttamista ja toisaalta käytäntöönpanoa tai toimintaa. Varaongelma tämän hankkeen kohdalla todennäköisesti on ongelmakohta. Eli täytyy nyt löytää tasapainon näiden varojen kanssa, jotka on varattu tälle hankkeelle ja toisaalta 22 miljardia vuoteen 2025 mennessä. Eli tässä on monia aiheita, joita pitää vielä käsitellä. No sitten henkilökohtainen näkemykseni, kun katsotaan tulevaa budjettiehdotusta ja aivan erityisesti sitä, mitä on ehdotettu liikennealalle ja verkkojen Eurooppa-välineeseen, niin ei kyllä ole syytä juurikaan optimismiin – Nämä polttavat aiheet ovat varmasti aivan piankin käsittelyssä. Kun kyse on siirtymävaiheesta ja energiavalinnoista tuleville vuosille, niin luonnollisesti täytyy pohtia myös polttoaineen valintaa, laatua ja jakeluverkostoa. Kaikkihan ikään kuin valuu hiekkaan, jos autovalmistajat ja muu teknologia ja käyttäjät eivät ole vakuuttuneita siitä, että se tekniikka, jota he hankkivat tai ostavat, niin on sitten toiminta kuntoista. Ja tässä valiokuntamietinnössä täytyy edetä nopeasti ja todennäköisesti tarvitaan budjetin suhteen hieman mielikuvitustakin Täytyy keskittyä nimenomaan näihin operationaalisiin toimiin. Ja sitten Gesine on tyytyväinen siitä, että hän voi tehdä yhteistyötä Ismailin kanssa tässä aiheessa, josta näyttäisi vallitsevan laaja periaatteellinen sopimus. Kiitos edustaja Rike. Edustaja Taylor, olkaa hyvä. Uh, well, thanks, Jeff. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle tästä mietinnöstä. Olin virheiden varjoesittelijä myös vuonna 2014. Sen mietinnön osalta, jonka esittelijä mainitsi, loppujen lopuksi emme tukeneet mietintöä, koska olimme eri mieltä julkisesta rahoituksesta ja EU-rahan käyttämisestä siihen, että luotaisiin ylimääräistä infrastruktuuria. Uskoimme silloin ja uskomme edelleenkin, että ei jäsenvaltiota voi pakottaa rahoittamaan infrastruktuuriinvestointeja. Enemmän olisi pitänyt saada rahaa yksityiseltä sektorilta näihin toimiin. Yksityinen sektori toimittaa palveluita ja tavaroita, ja yksityisenkin sektorin täytyy olla mukana maksamassa viuluja. Vaihtoehtoiset polttoaineet eivät välttämättä sinänsä ole hiilitalouden kannalta tehokkaita polttoaineita. juuri tehokkuus täytyy ottaa tärkeän asemaan, kun pyritään vähentämään hiilipäästöjä liikennealalla. Olin iloinen, kun kuulin sen, että Erto puhui sen puolesta, että enemmän käytettäisiin rautateitä ja sisävesiväyliä hyväksi Nämä ovat hyviä hiilitalouden kannalta tehokkaita liikennemuotoja. Pistin myös merkille sen, että esittelijä vaatii vahvempaa tukea akun valmistuspuolelle. Niin totta kai. Tämä on yksi tapa toimia, mutta kuinka nopeasti tällä tavalla saadaan aikaan tuloksia. Niin ikään mitä vaikutusta, tällä sit, mikä vaikutusta on sitten polttokenno tekniikan kehittymisellä? Tämä on sitten aivan eri juttu. Tämä on yksi syy, miksi minä, niin kuin monet muutkin, kannatan teknologian neutraaliutta näissä kysymyksissä. Kysyä pelkästään autoista. Vai sähköpyörätkin pitäisi ottaa huomioon? Yhtäkään verrataan niidenkin puolesta. Kaupunkiympäristössä sähköpyörä on erittäin hyvä tapa liikkua. Ja kaikki sähköinen liikkuvuus pitäisi saada toteutettua uusiutuvalla energialla sen sijaan käytettäisiin fossiilista energiaa. Mikä tähän päästä, niin oikein hyvä. Kiitos. Madame Gonzalez, la parole est... Edustaja Gonzalez, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Quiero agradecer también el, el trabajo con este informe que consideramos que es... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Tämä on tärkeä mietintö. Haluamme hiilestä vapaata liikennettä, vähähiilestä liikennettä. Meidän täytyy päästä eteenpäin puhtaiden ajoneuvojen suhteen. Me olemme nyt jääneet kehityksessä jälkeen aika lailla 800 000 latauspistettä olisi pitänyt ottaa käyttöön 2014-2020 välillä ja näitä on vasta 100 000 otettu käyttöön. Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole sitovia tavoitteita jokaiselle jäsenvaltiolle tässä direktiivissä vuodelta 2014, joka käsittelee vaihtoehtoisia polttoaineita. Ei pidä tehdä samaa virhettä kahta kertaa. Mietinnön yleinen linjaus on minusta hyvä. Katsomme kuitenkin, että tarvittaisiin vielä lisäparannuksia. Ennen kaikkea tulisi korostaa niitä ongelmia, joita on riittävän latausverkoston aikaan saamisessa. Euroopan unionilla olisi nyt mahdollisuus toimia niin, että toteutettaisiin todella pohdittua teollisuuspolitiikkaa. Kyse on strategisesta suunnittelusta, jonka kautta saataisiin parannettua myös yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tähän puhtaan liikenteen haasteeseen molempien on tartuttava. Meillä on satoja tuhansia lentokenttiä, supermarketteja, äh, hotelleja, äh, urheilukeskuksia, sairaaloita, teollisuutta, teollisuuslaitoksia. Pitää toimia niin, että meillä on jonkinlainen strateginen näkemys, edistyksellinen näkemys, joka sisältäisi myös kannustimia – niin, että käytettäisiin ennen kaikkea julkista liikennettä eikä turvauduttaisi aina yksityiseen vaihtoehtoon. Julkisen liikenteen tietysti täytyy olla myös puhdasta ja latausverkoston tulee olla äh, riittävää ja toimivaa. Tarvittaisiin siis pakollinen strategia, joka menisi tähän suuntaan. Täytyy toimia käytännönläheisesti ja lähteä liikkeelle äh, kaupunkialueilta. Kaupunkialueilla syntyy nimittäin kaikista suurin saastetaakka. Pitäisi määritellä latauspisteiden erityispiirteet, vaatimukset, jotta ne olisivat helpokäyttöisiä myös liikuntaesteisille ja Esteettömyydestä tulisi siis huolehtia. Ei saa käydä niin, että mm, ohjelmoitu vanheneminen teknologiassa esimerkiksi estää toimintaa. Täytyy myös huomioida kaikki eh, vaihtoehtoiset polttoaineet. Nythän eh, tilanne ei ole sellainen, että kaikki polttoaineet olisivat tasa-arvoisia. Kaasua voidaan käyttää ja kaasua toimitetaan äh, esimerkiksi kaasuputkien välityksellä, jos, jo, jo, äh, ja kaasuputket ovat aiheuttaneet äh, monenmoista tuhoa niissä maissa, joiden läpi putki on vedetty. Eli tulisi nimenomaan suosia uusiutuvia lähteitä. Tässä nämä muutamat ajatukset, joita meillä on. Merci beaucoup, madame. Kiitos edustaja Gonzales tästä puheenvuorosta. Ja sitten Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst mal herzlichen Dank. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitos sinulle, Ismail, erittäin hyvästä ehdotuksesta. Minä tunnen tämän ongelman hyvin. Valiokunta-aloitteisessa siis mietinnössä on tietyt rajansa, joten voi hyvin ymmärtää sen, mitä se heti aluksi sanoi, että mietinnöstä. Pidän tärkeänä erityisesti teknologianeutraaliutta. Kiitos, että mainitset sen. Ja myöskin pitää tarjota mahdollisuuksia kaikille muillekin liikennemuodoille. Jokainen liikennemuoto tuo mukana tiettyjä heikkouksia ja tiettyjä vahvuuksia. Ja kun on kyse moni, multimodaalisesta liikenne, liikenteestä ja myöskin liikenteen muotojen käytön vähentämisestä ja niin toisten suosimista, ymmärrä mihin sinä pyrit. Sitovia ratkaisuja pitäisi saada aikaan jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden kanssa täytyy neuvostella, neuvotella, koska on väärin, että Bryssel yksin päättää Tavoitteet täytyy asettaa yhdessä selonteon kanssa. Uusi liikkuvuuskonsepti, käsite tarvitaan. On uusia liiketoimintamalleja ja siksi myöskin uuden tyyppisiä yritysrakenteita. Nämäkin täytyisi ottaa huomioon ja antaa niille etusia silloin, kun rahoitetaan infrastruktuuria niin, että pelkästään auton valmistajille ei anneta tätä koko tehtävää. Ko, Madame... Edustaja Koch. Edustaja Foster, olkaa hyvä. Thank you. Thank you to the... Kiitoksia, kiitoksia esittelijälle. Erittäin mielenkiintoisia asioita on tuotu esille tässä mietinnössä, mutta meillähän oli kovin yksityiskohtainen keskustelu vuonna 2014 tästä asiaa, tai tuosta vuoden 2014 direktiivistä. Ja ilmeisesti meillä on jäsenvaltioita, jotka eivät noudata niitä sopimuksia, jotka ne ovat. Minä ainakin haluaisin tietää, mitkä ne ovat. Se äh, antaisi meille vähän lisää tietoa siitä, missä tällaiset puutteet ovat. Sillä sitten kun 2014 oli käsitelty, oli jo vuonna 2015, nyt on vasta 2018. Ja vaikka me oletkaan kaikki kanssa samaa mieltä siinä, mutta puhumme siitä, että ja Erturin kanssa varsinkaan, että kun katsotaan tätä koko kysymystä, jäsenvaltiolla on aivan erilaiset vaatimukset. Ja kaikki riippuu polttoainetarjonnasta ja vaikka mistä, että onko se sopiva jäsenvaltioille. Ja siksi nimenomaan, että jäsenvaltioiden päättää siitä, mikä ratkaisu niille toimisi. Olen tämäkin todennut aiemmin. Tämä on aina kaupunkikeskeistä. Tietysti tiedämme, että suurin osa saasteista on kaupungeista. Mutta hyvin usein ei myöskään mietitä näitä suuria maaseutualueita, joissa käytännöllisesti ei pysähdytä joka kilometrin välein lataamaan autoa. Eli kyllä tässä nyt infrastruktuurihaasteitakin on. Ja jos tässä ajatellaan sitä, että no, perustaa iso Euroopan rahasto, mutta jäsenvaltiothan sitten loppujen lopuksi joutuvat kuitenkin määrittelemään sen, millä tavalla tuo infrastruktuuri rakennetaan, kuka se maksaa, onko se kuluttaja, millä tavalla se otetaan vastaan yleisverotuksen puitteissa, koska minun on vähän vaikea nähdä, että budjettivaliokunta suuntaisi liikennealalle myös miljoonatolkulla vielä lisää. Mukavaa, se olisi, mutta ei realistinen vaihtoehto. Maaseutukysymys on siis suuri. Minusta meillä ei yhden koon ratkaisua voi olla. Tietysti voidaan aina pyrkiä parempiin tavoitteisiin ja parempaan täytäntöönpanoon. Minun on ehdotus, jos katsotaan tätä hiilivapaata, niin yksi kaikkein parhaimmista hiilettömistä vaihtoehdoista on ydinpolttoaine. Mutta sitten on jäsenvaltioita, jossa ei ole ydinvoimaloita mutta sitten Ranska on suuri, niin monet ostavat EDFn kautta tämän sähkönsä, hyvä puheenjohtaja. Ja sitten tietysti kinataan vaikka kuinka paljon ydinenergiasta ja sähköstä ja rautatieliikenteestä. Energia jostainhan sen täytyy tulla. Ja tosiasia tällä hetkellä on se, että vaikka voidaan pyrkiä vaihtoehtoihin, niin minä en missään tapauksessa tue tätä ruokaa polttoaineeksi järjestelyä. Meidän täytyy pohtia, millä tavalla asia hoidetaan ja minusta me olemme menossa eteenpäin. Meidän täytyy olla optimistisempia. Kyllä se tutkimus, jota nyt tehdään äh, vaihtoehtoisten polttoaineiden suhteen, on sellainen asia, jota kannattaa ehdottomasti kannattaa. Ja tätä asiaa kannattaa viedä eteenpäin. Minä olisin kyllä optimistisempi. Mutta samalla meidän täytyy pitää nämä tavoitteemme mielessä ja prioriteettimme mielessä. Kiitoksia joka tapauksessa Erttuukille. Madame Foster. Kiitos, edustaja Foster. Edustaja Foster, aivan vain teidän tiedoksenne totean, että pitää paikkansa, että Ranska on pitkälti ydinenergiaan luottava maa. Mutta nyt hallitus on päättänyt, että vähennämme ydinenergian osuutta, eli mekin olemme mukana tässä uuden energian pyrkimyksessä. Tämä ihan vain teille tiedoksi. Edustaja Ajala Sender. Hyvää päivää. Olkaa hyvä. Sí, yo también eh, felicitar. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella herra Ertungia aivan erinomaisesta aloitteesta. Sanoisin, että aikana, jolloin pikkuhiljaa alamme keskustella talousarviosta – on hyvä, että ryhdytään nyt aloitteeseen ja kannustetaan ja nopeutetaan infrastruktuurin rakentamista, koska pystymme nyt havaitsemaan, että teollisuus myöskin kulkee tuohon suuntaan. Se pyrkii kehittämään vaihtoehtoisia ajoneuvoja Niitä tulee markkinoille muutaman vuoden sisällä yhä enemmän. Kuten me tiedämme, teollisuudella on kapasiteettia tehdä suuren muutoksia, mikäli teollisuudelle annetaan tilaisuus tehdä muutoksia. Se, mitä herra Ertog ehdottaa, on hyvinkin tarpeellista ja mahdollista toteuttaa. Haluaisin poimia sieltä esiin kolme seikkaa. Tulemme todennäköisesti tekemään tämän suuntaisia tarkistuksia myös. Ensinnäkin tarvitaan diversiteettiä. Täytyy ottaa erilaiset hu- tarpeet huomioon Euroopassa. On erittäin tiheästi asuttuja kaupunkialueita, kuten maiden pääkaupungit, ja sitten on toisen tyyppisiä alueita, joilla on vaikeampi saada ladattua akkunsa julkisella paikalla. Joissakin paikoissa voi helposti kotona ladata akkunsa, joillekin se on hankalampaa. Joten paikallisten kaupunginjohtajien pitää tehdä päätöksiä sen osalta, saadaanko latauspisteitä asennettua tien varten. Eri tarpeet eri alueita täytyy ottaa huomioon. Toiseksi meidän täytyy myöskin sosiaalisesti katsottuna, yhteiskunnallisesti katsottuna valmistella asiaa. Tarvitsemme asiantuntijoita ja ihmisille täytyy antaa myöskin koulutusta, varsinkin nuorille tarvitaan koulutusta niin, että he ovat valmiita sitten omaksumaan uudet järjestelmät. Un, un plazo en el que haya muchas personas que pierdan su... Komission suuntakin toteaisin, että toivon mukaan muutokset eivät tarkoita sitä, että moni ihminen menetää työpaikkansa ja ne sitten, jotka tekevät uuden tyyppisiä töitä, eivät sitten oma riittävää kokemusta tai pätevyyttä. Ja kun verkkorepa välineessä on kolme pilaria, ehdotin sinne neljättäkin pilaria, mutta erityisesti meidän täytyy muistaa pilarien välinen synergia. Jonkinlainen rahoituksellinen impulssi, sykäys pitäisi saada aikaan, jotta asiat liikahtavat eteenpäin. Innovaatiopuolelle myöskin tarvitaan budjettiin lisää rahaa, jotta voidaan rahoittaa kaikkein tärkein osa, eli tutkimuspuoli. Tutkimustahan tehdään jo parhaillaan, mutta sitten tutkimuksen tulokset täytyy saada teollisuuden käyttöön myös nopeasti. Kiitos, edustaja Van Miltenberg. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Ertugia, koska tämä on aivan erinomainen mietintö. Haluan puhua kahdesta sanasta. Yksi asia on kunnianhimo ja toinen on riippumattomuus. Ja ne eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Kunnianhimo, koska jäsenvaltiot, Eurooppa, meidän täytyy saada paljon enemmän kunnianhimoa tähän toimintaan, jotta voimme lisätä vaihtoehtoista polttoaineiden markkinaosuutta eri liikkumisvälineissä, myös ilmailussa – ja me tarvitsemme ehdottomasti tietysti oikea infrastruktuuri, jotta se saadaan aikaiseksi. Eli tässä nyt te voida välttää tämä muna vai kana ongelma. Ja kaikki tämä on selkeästi otettu mielestäni esille tässä mietinnössä. On välttämättömyys. Tämä on välttämättömyys Pariisin ilmastosopimuksen seurauksena. No tietysti on hienoa, että kunnianhimoja, mutta sitten tämä riippumattomuus hienoista kansallisista puitteistossa yksi maa yrittää erilaisten verotuksellisten kannustimien avulla viedä asiaa eteenpäin ja lisätä näin öm, vaihtoehtoisten polttoaineiden houkuttavuutta. Ja toisissa maissa ei ryhdytä juuri minkäänlaisiin toimiin. Tämä ei oikein johda mihinkään. Ja minun mielestäni meidän täytyy esittääkin suora kysymys siitä, että kun katsotaan näitä tavoitteita, pitäisikö ne ottaa myös esille lainsäädännössä. Ja tässä haluan viettää, viitata myös sisämarkkinavaliokunnan lausuntoon. Minä olen ollut siellä myös esittelijänä ja kun puhutaan eri maksujärjestelmien yhteennivoutumista, kun puhutaan vaihtoehtoista polttoaineista, niin komission pitäisi vuoden lopussa tulla takaisin sitten parlamentin puoleen ja kertoa meille siitä, että tarvitaanko lainsäädäntöä, jotta voitaisiin välttää näitä ongelmia, joita syntyy. Aivan samalla tavalla kuin toimittiin verkkovierailukysymyksessä. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, Tämä koskee rahoitusta. Minua kiinnostaa voimakkaasti se, millä tavalla esittelijä nyt, kun meillä on uusi verkkojen Eurooppa-ehdotus, miten hän nyt tarkastelee tätä omaa mietintöään? Onkohan sitä mieltä, että komissio on toiminut riittävästi, että tässä on riittävästi mahdollisuuksia saada rahoitusta? Minun mielestäni kysymys on siitä, että pitääkö meillä olla erityinen rahasto tai sitten pitääkö verkko Euroopassa ottaa lisäpotkua tähän asiaan. Meidän täytyy katsoa sitä. Mä haluaisin kuulla, mikä on myös esittelijän näkemys. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, luin maaseutulehdestä Alankomaissa hienon artiklan, jossa kysymys on Toyota Mirei japanilaisvalmisteista autosta, joka toimii vedyllä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, sillä Mirai Japanissa edustaa tulevaisuutta jos meidän eurooppalainen autoteollisuutemme haluaa suuntautua tulevaisuuteen, niin sen täytyy ehdottomasti myös pohtia muita vaihtoehtoja täällä Euroopassa, eikä antaa muiden mennä ohi tässä maailmassa. Toisin sanoen kunnianhimoa tarvitaan ja tässä vaiheessa on vähemmän tilaa tuolle riippumattomuudelle. Kiitos edustaja Van Miltenburg. Älkää unohtako mahduttako lähettää meille tätä artikkelia? Ainakaan puheenjohtaja ei ole tätä mainitsemaanne lehtijuttuja, lehtijuttua lukenut, eli mielelläni sen lukisin. Nyt edustaja Heike. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluan kiittää Ismailia mietinnöstä. Yksi ainoa kommentti, joka on luonteeltaan tekninen. Jos katsomme, minkälaista edistystä on saatu vaihtoehtoisen polttoaineen aineen kehityksessä, niin vaarana on se, että törmää vakavaan ongelmaan, jos emme ota huomioon kaikkia seikkoja. Tästä kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin sähköakkukäyttöisten autojen toimintamahdollisuudet, autonomia. Alkuun toimintasäde oli varsin pieni, 120 kilometriä. Nyt puhutaan jo 300 kilometristä ja aika pian pääsemme jo noin 600-700 kilometriin. Tämähän muuttaa täysin latausmahdollisuudet ja latausnäkymät. Eli silloin kun toimittiin hyvin pienellä mm, säteellä, niin oli järkevää toimia niin, että tieverkon, julkisen tieverkon varrella oli sähkölatauspisteitä, mutta sitten kun autonomia onkin paljon pidempi, niin tämä lataustarve on aivan toisenlainen. Yhtä paljon latauspisteitä ei tarvita päätieverkon varteen, niillähän on myös omat haittansa, vaan pikemminkin voitaisiin ajatella sähköisiä latauspisteitä, jotka olisivat pikalatauspisteitä ja ne olisivat keskittyneempiä. Välttämättä niitä ei tarvittaisi aivan joka tien varrelle. Jos näitä sähköisiä latauspisteitä ryhdytään rakentamaan, ottaen huomioon tämänhetkinen tilanne, niin tässä joudutaan käyttämään valtavat määrät rahaa ja latauspisteitä on aina sitten näiden julkisten teiden varsilla nyky, nykyiseen tyyliin ja se ei ole tehokas ratkaisu. Ja sitten toiseksi vety, josta juuri äsken kuulimme Matjoen puheenvuoron. Jos vetyä kehitetään varsin huomattavaksi polttoaineeksi, niin sekin täytyy huomioida. Se voi jatkossa olla vieläkin tärkeämpi kuin äh, ne varsin vaatimattomat tavoitteet, joita sen osalta on määritelty. Jos teknistä edistystä saadaan aikaiseksi ajoneuvoissa niin, että vety on tehokkaampaa, kustannustehokkaampaa ja niitä on paljon enemmän, ja sitten taas sähkö ei eh, kehity vastaavalla tavalla, ja nythän latausverkosto on tehty tämänhetkisten tarpeiden mukaan. Sitten kuitenkin eh, kehitys vääristyy, muut menevät ohi. Pitäisi korostaa sitä, että kun otamme huomioon sidotut määrärahat, verkoston kehittämistarpeet, niin pitäisi katsoa äh, pitkälle tulevaisuuteen eikä niinkään menneisyyteen. Ja vielä viimeinen kommentti. Totean komissiolle, että olimme varsin turhautuneita tästä esityksestä, jonka komissio piti Parlamentin pitäisi voida tehdä ehdotuksia, jotka olisivat paljon johdonmukaisempia verrattuna esityksiin, joita kuulimme tuossa mainitsemassani esityksessä. Joo. Kiitos, minä pistin oman nimenikin listalle. Ismail Ertuukille toteaisin, että hänen mietintönsä on aivan elintärkeä. Ennen kaikkea tänä ajankohtana, kun otamme huomioon, missä tällä teollisuuden alalla mennään. Hyvät kollegat, kun puhutaan vaihtoehtoisista polttoaineista, niin sen otsakkeen allehan laitetaan vähän yhtä ja toista. Eli sano, äh, riittää, että jos sanoo, että joku on bio, niin sitten se onkin äh, puhdasta. Mutta kun katsotaan, mistä biopolttoaineet tulevat, niin äh, hyvin nopeasti havaitsee, että pelkästään nimessä on tämä bio mukana – ei sen enempää. Täytyy muistaa esimerkiksi palmuöljyyn liittyvät kysymykset. Parlamenttihan on kieltänyt vuodesta 2021 lähtien palmuöljyn käytön ja katsotaan, miten jäsenvaltiot sitten tätä noudattavat. Palmuöljyhän on haitallinen ilmastolle ja myös maatalousmaalle. Maatalous maan tehtävänä hän ei ole tarjota polttoainetta ajoneuvoille, vaan tarjota ruokaa ihmisille. No sitten Ajala Senderin puheenvuoron kommentit. Edustaja Sender sanoi tärkeän seikan, jota ei koskaan pitäisi unohtaa. Sanoitte, että on otettava huomioon tarpeiden moninaisuus. Tämä todella pitää paikkansa, kun ajattelemme eri alueita ja kohesiota. Maaseudulla ei ole samanlaista liikkuvuutta kuin kaupunkialueilla. Kyse on moninaisuudesta. Myös vaihtoehtojen tarjonnan moninaisuus on otettava huomioon. Tästä olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, edustaja Ajala Sender. Sitten toinen seikka, eli tämä muutosvaihe tällä teollisuuden alalla ja saamme uuden yhdistelmän, uuden miksin. Tämä vaikuttaa 13 tuhanteen työntekijän autoalalla. Se on valtava määrä, kun ajattelemme kaikkia vaikutuksia. Meillä on Uihelin mietintö myös ja tämä Ertukin mietintö nyt. Ja kun katsomme teknologiaa, joka kehittyy, nyt puhutaan autonomiasta, verkossa toimivista ratkaisuista. Tässä todellakin tarvitaan koulutusta aika lailla. Ja vielä viimeinen seikka, joka on nostettava esille. Kyllä, uusi energia miksi tarvitaan. Meillähän on jäsenvaltioita, jotka jo nyt työstävät vetyasiaa. Ranska on nyt käynnistänyt tutkimus- ja kehitysohjelman nimenomaan vedystä. Ja tämä mix on otettava huomioon myös silloin, kun kyse on sähköautoista ja uusiutuvan energian käytöstä. Mehän kaikki haluamme päästä eroon fossiilisista polttoaineista, koska ilmasto todella on räjähdysaltis. Me emme voi toteuttaa ilmastopolitiikkaa, jollei meillä ole objektiivista etenemissuunnitelmaa. Näihin haasteisiin pitäisi parlamentin myötävaikutuksella, jäsenvaltioiden myötävaikutuksella puuttua niin, että saamme ratkaisuja aikaan. Nyt jäsenvaltiot eivät vuoden 2014 ratkaisuja juurikaan toteuta. Nyt eletään jo vuotta 2018 ja toivotaan, että tulevalla kaudella etenemme nopeammin. Tässä puheenjohtajan kommentit. Hyvää huomenta, rouva Depré. Te saatte komission puheenvuoron. Ja, voilà. Um, good morning everyone and, and thanks. Hyvää huomenta kaikille ja kiitos jälleen kerran erittäin rikkaasta antoisesta keskustelusta tänään. Keskustelussa mainittiin kovin monia seikkoja, enkä edes mainitse nyt niitä kaikkia, mutta ehkä hieman kerron komission näkemyksestä asiaan. Kuten Rova Foster, mekin pyrimme olemaan optimistisia. Uskon, että mikäli annamme karon kuvan tilanteesta, se ei välttämättä heijaste täysin totuutta. Osin sanoa tämän, koska Joillakin maantieteellisillä alueilla on enemmän latauspisteitä kuin ajoneuvoja. Onko nyt kyse vain infrastruktuurista, joka on julkisen yleisen suurennisen käytettävissä? Ei. Vastaus on selkeästi ei. Mikäli palataan erään Rikeen kommenttiin, olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Olisi tyhmää tehdä suunnitelmia, yksityiskohtaisia suunnitelmia, esittää tarkkoja vaatimuksia, joka ikisen mittarin osalta ilman, että otetaan huomioon teknologian kehitystä ja mitä tulee liikkuvuuteen, mikäli pystyy akulla kulkemaan pidemmän matkan kuin aiemmin, sekin täytyy ottaa huomioon. Ja rakennusten energiatehokkuustavoitteet myöskin. Ja kaikki nämä muut tekijät täytyy ottaa huomioon, että meidän täytyy nähdä tilanne hieman laajemmin. Mitä todellakin tarvitaan, on se, että saadaan enemmän ajoneuvoja, useampia ajoneuvoja luokkia ja huokeampia ajoneuvoja. Ja palatekseen vielä herra Riken kommenttiin. Te sanoitte, että meidän täytyy katsoa, mitä on olemassa. Se pitää paikkansa. Ensin kerran, kun keskustelimme asiasta, mainitsin jo tämän. Verkkojen voidaan antaa tukea toimille, ja toivon mukaan tulevina viikkoina vielä pystymme tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että jäsenvaltiot myöskin osoitat halukkuutta tehdä yhteistyötä. Sitten paremmin ymmärrämme, mitä ajetaan takan, kun puhutaan julkisesti käytettävissä olevista latauspisteistä. Mitä tähän kokonaiskäsitteeseen tulee? Kyse on kansallisista poliittisista toimintakehyksistä. Tämä vastauksena myös Rova Gonzalesille, joka sanoi, että Täytyy ottaa huomioon sairaalat, ostoskeskukset ja niin poispäin myöskin. Oikeusvarmuudesta puhuttiin myös ja sitä peräänkulutettiin. Se pitää paikkaansa, sitä tarvitaan, mutta tarvitaan myöskin kuluttajien luottamusta. Nyt olisin palata siihen, mitä Rafan Miltenberg sanoi. Voidaanko nyt sitoutua lainsäädäntöaloitteen antamiseen, jotta saadaan liikkuvuusasia valmiiksi ennen vuoden päättämistä. En voi tätä luvata. Kollegatkin minua tuijottavat tästä vierestä, mutta onko se prioriteetti? Kyllä, me teemme työtä asian puolesta monien sidosryhmien kanssa ja pyrimme myöskin saamaan liikkeelle julkisen kuulemisen asiasta niin, että pystytään aloittamaan valmistelutyöt lainsäädäntöaloitteen osalta myöhemmin ja sitten täytyy ainakin paremmin ymmärtää, mitä esteitä on vielä tielle, tiellä mahdollisesti. Tämän kartoitus on meneillään. Herra Ertokin mietinnön osalta toteaisin, että te lisäsitte mukaan teknologian neutraaliutta koskevan kohdan. Tämä on tietystikin myös asia, jota voimakkaasti tuemme. Emme ole tästä eri mieltä esittelijän kanssa suinkaan. Viittaatte myös mahdollisuuteen luoda asialle omistettu rahasto. ei nyt ole kommentoida rahastoasiaa, mutta minun mielestäni mielenkiintoista tässä ajatuksessa on se, että herra Ertog pyrki saamaan myöskin auton valmistajien kannalta enemmän varmuutta aikaan, ellen erehdy. Mitä sitten teemme verkkoneuvontavälineen kannalta? Voin todeta, että toden totta – uusien rahoituskehysten yhteydessä. Me jatkossakin pyrimme varmistamaan tuet silloin, kun ne ovat ehdottoman tarpeellisia, mutta tietystikin tuemme myöskin vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä siten, että että voidaan yhdistää eri rahoituslähteitä. Näitä blending-sääntöjä voidaan hyödyntää vaihtoehtoiset toimintasuunnitelmat. Me sanomme, että toimintasuunnitelmat eivät vielä riitä. Kansalliset toimintasuunnitelmat todennäköisesti tarvitaan myös sitä, että rahaston rahat saadaan käyttöön, mutta toisaalta täytyy myöskin auttaa itse alaa hoitamaan asiat kuntoon. Me tutkimme mahdollisuutta luoda jonkinlainen blending-väline, verkkoenergiavälineen alle, erotuslähteiden yhdistämisväline, jotta voidaan tukea puhtaampia ratkaisuja liikkuvuusalalla. Tietystikin esirahasto ja EUn investoinnit tulevat olemaan merkittävässä roolissa, kun edistetään investointeja liikennealalla tai in, innovaatioita tulkikorjaa me tarvitsemme sitä, että eri rahoitusmahdollisuuksia ja rahoituslähteitä yhdistetään toisiinsa, niitä pystytään paremmin vastaamaan alan kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Toinen seikka vielä näin lopuksi. Mitä komissio tekee suunnitelmien osalta? Miksi komissio ei ole ryhtynyt uudistamaan direktiiviä tai korjaamaan sitä? Uskon, että kerran jo syistä asian takana aiemmassa puheenvuorossani tässä yhteydessä haluaisin vain sanoa, että jäsenvaltioiden täytyy toimittaa meille uudet suunnitelmansa jo ensi vuonna, joten me teemme läheisesti yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että ensimmäinen suunnitelmien toimittaminen oli vasta lähtökohta, ensimmäinen askel, ja jatkossa toimitaan vielä tehokkaammin, kun 2019 vuonna pitää toimittaa uudet suunnitelmat. Mikä tämä sitten ei riitä, niin yhteislainsäätäjät voivat viisaudessaan pyytää komissiota pohtimaan mahdollisuutta muuttamaan muuttaa direktiiviä, joka liittyy vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja infrastruktuuria. Sitten osaamisesta ja tietotaidosta. Uskon, että tätäkin tarvitaan. Mikäli halutaan pitää yllä kunnianhimon tasoa ja kestävämpää liikkuvuutta edistää, täytyy katsoa myöskin kasvua ja työpaikkoja. Tämä on myöskin valiokuntainen prioriteetti teidän valiokuntanne prioriteetti. me teemme yhteistyötä tämän puolesta. Jani moi! Kiitos. Nyt loppusanat äh, saa käyttää esittelijämme Ismail Ertuk, olkaa hyvä. Ensinnäkin kiitos kaikille kollegoille, erityisestikin varjoesittelyiden suuntaan osoitan kiitokseni monista erittäin hyvistä ehdotuksista ja kannanotoista omalta osaltani. Voisin sanoa vain yhden seikan. Olen erittäin avoimin mielen asian, asian suhteen. Ne, jotka minut tuntevat, tietävät, että aiemminkin olen toiminut hoitamini mietintöjen yhteydessä, että me hoidamme ja muokkaamme tulevaisuutta yhdessä, en minä yksin. Uskon, että kollega Miltenburg aivan oikein viittasi rahoituspuoleen vielä. Asia on todellakin niin kuin hän sanoo rahoitusvarat ovat aina rajallisia. Näin on aina. Ja monivuotiset rahoituskehykset ovat asian yhteydessä, meidän kaikkien täytyisi pyrkiä toimimaan niin, että rahat investoidaan tulevaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla siten, että teollisuuskin pystyy hyödyntämään rahoitusta ja pystyy kanavoimaan rahaa oikeisiin tavoitteisiin komissaari Haanin kanssa viime viikolla pystyin varmistamaan sen, että eri rahastot, eri aloilla toimivat rahastot voivat pitää sisällään komponentin, kuten rakennerahastoissa voisi olla sellainen komponentti, että alueellisesti voitaisiin investoida rahaa tällaisiin toimiin. Mutta mikäli on erilaisia rahoituslähteitä siellä, täällä ja tuolla sirpaloituneella tavalla, niin tilanne on liian monimutkainen. Minulla olisi suuri vetoomus pyyntö komission suuntaan. Voitaisiinko kenties mahdollisesti ryhtyä direktiivin laadintaan ainakin sen varmistamiseksi, että katsottaisiin, mitä erilaisia rahastoja ja rahoitusmahdollisuuksia on olemassa ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää niin, että poliittisella tahdolla voitaisiin yhdistää rahat toisiinsa. Täten saataisiin enemmän avoimuutta aikaan ja vähennettäisiin byrokratiaa. Ja kolmanneksi vielä tämä suoraan konkreettisella tavalla auttaisi myöskin teollisuutta ja jäsenvaltioita paremmin tietämään, mistä kaikkialta voi rahaa hakea eri toimia varten. INEA tai joku muu voisi tässä ryhtyä poliittisesti aloitteelliseksi. Tämä olisi erittäin hyödyllistä, mikäli asiat voitaisiin yksinkertaista raatuksen osalta. Haluaisin nyt vielä verrata komission muutenkin. Toivon, että Euroopan parlamentissa ja liikennevaliokunnassa jälleen kerran havaittiin, että suurin osa parlamentin ryhmistä tukee toimia juuri siihen suuntaan, että hiilen käytöstä päästäisiin eroon ja teknologian neutraaliutta pidettäisiin kunniassa. Ovat sitten sen tästäkin keskustelusta. Ja tämä on, mikä tämä on teidän yhteenvetonne niin tästä keskustelusta, voin vain tukea teidän ajatustanne. Pyydän, että komissio nyt ottaa asian vakavasti sen, että Euroopan parlamentti juuri on omaksunut tällaisen lähestymistavan. Ja älkää yrittäkö selittää meille, että te luotatte siihen, että jäsenvaltioiden toimet auttavat ja jälleen voidaan ottaa vuoteen 2020. Ja sitten voitte vielä kerran sanoa, että valitettavaa kyllä jäsenvaltiot eivät tälläkään kertaan pitäneet kiinni vastustaan, eivätkä toimineet tavalla, jota jolla niitä keutettiin toimimaan. Nyt kun olette parlamentissa paikalla, niin harvoin olen nähnyt jäsenvaltioiden puolella, että he olisivat toimineet äärimmäisen Euroopan myönteisesti tulevaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Niin voitaisiin toimia tässä asiassa. Toivon, että voitte kertoa meille, mitä mahdollisuuksia, rahoitusmahdollisuuksia on olemassa jo tänä päivänä. Tehkää tämä selväksi ja katsokaa, miten tämä rahavarautusvara voitaisiin yhdistää toisinsa. Ja tehkää sitten uusi direktiiviehdotus, älkääkä odottako vuoteen 2020. Ja kiitän jo etukäteen, mikä tarvitsee. Tug. Kiitos, Ismail Ertug. Ayala Sender aivan nopeasti, puoli minuuttia. plantear que la señora Dupré, a la que le tenemos... Halusin vain sanoa, että komission edustaja Depre on aiheuttanut meille toisen kerran pettymyksen. Se, mitä hän sanoi, on kovin turhauttavaa ja kielteistä. Mielestäni pitäisi olla tyytyväinen siitä seikasta, että parlamentti kannattaa tätä aloitetta. Teidän tulisi olla aloitteellinen. Toivoisin, että kolmannella kerralla saamme rohka- rohkaisemampia viestejä. Kiitos. Määräaika tarkistuksille on torstaina 14. kesäkuuta kello 11. Ennen kuin jatkamme työtämme, niin haluan nyt tervehtiä edustaja Uihelin kutsumia nuoria opiskelijoita. He ovat 14-18-vuotiaita vieraita opettajineen. Tervetuloa liikennevaliokuntaan tänne Euroopan parlamenttiin. Aplodit näille nuorille. He ovat oikein mukavia. Bienvenue à vous. Voilà, l'avenir de la jeunesse est dans la commission. Nuorten tulevaisuus on nyt edustettuna täällä liikennevaliokunnassa tänään. Mutta me jatkamme kohtaan kahdeksan esityslistalla valvonta. Komissio esittelee yksiköidensä laatiman valmisteluasiakirjan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän ja maksujärjestelmän jälkiarvioinnista. Saamme nyt siis selkeytystä tästä yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja sen suorituskyvystä. Ja saamme tietoja myös yhteisestä maksujärjestelmästä. Nämä kaksi järjestelmää on perustettu kahdella täytäntöönpanoasetuksella ja komission asiakirja on siis keskustelujemme pohjana tänään sitä myös yksityiskohtaisesti arvioidaan täytäntöönpanon näkökulmasta. Nyt kuulemme tämän asiakirjan esittelyn ja sen jälkeen sitten jäsenet voivat käyttää puheenvuoron. Ja vielä lopuksi pyydämme komissiota vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Nyt meillä on pieni aikapaine ja sen takia käytänkin puheaikamittaria. Kello käy. MOVE-pääosastosta er, herra Castelletti, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and good morning everybody. Kiitoksia kovasti ja hyvää huomenta kaikille. Tässä esityksessä on kysymys komission kertomuksesta, joka julkaistiin viime vuonna, ei vaan siis tämän, tänä vuonna maaliskuussa, joka koskee suoritus- ja laskutusjärjestelmää Voidaan mennä seuraavalle kalvolle. Se on osa öö, yhteistä eurooppalaista ilmatilaa, joka siis käynnistettiin aiemmin. Ja tämä on toinen lainsäädäntöpaketti, jonka tavoitteena on vastata ilmaliikenteen hallinnan haasteisiin. Se on monimutkainen järjestelmä, jossa on erilaisia osioita, kustannustehokkuus, turvallisuus, kapasiteetti ja sitten loputavoitteena on se, että siitä on hyötyä eri käyttäjille. Järjestely on nyt käytössä vuodesta 2011 eteenpäin ja Komissio on arvioinut tämän järjestelyn vaikutuksia ensimmäisen kolmenvuotiskauden aikana, eli ensimmäinen viitekausi 2012-2015 ja ensimmäinen osa tämän toisen viitekauden aikana, eli soveltaminen tehdään viitekauden, kolmenvuotisen viitekauden pohjalta. Ja nyt tästä lähtee viisi vuotta. Metodologia on ollut erittäin kattava. Olemme seuranneet paremman säätelyn periaatetta. Meillä on tutkimusta ollut, jota on tukenut erittäin kattava kuulemisprosessi. Näette tässä tuon tulokset. Ja kaikki eri eh, toimijat Euroopassa yhtenäisessä ilmatilassa ovat olleet mukana. Tutkimuksen tulos osoitti, että suorituskyvyn mittaus vastasi käyttäjien tavoitteisiin ja sitä sidosryhmät tukevat. Voin katsoa nämä eri suoritusalueet erikseen läpi. Ensinnäkin turvallisuus. Turvallisuudessa voidaan todeta, että nuo tasot säilytetään ja ne ovat jopa parantaneet hiukan, parantuneet hiukan unionin tasolla. Sillä nämä indikaattorit liittyvät suoraan prosessiin siitä, miten hyviä nämä turvallisuuden hallinnointiprosessit ovat. Seuraava kohta koskee kapasiteettia. vaikka kapasiteettitavoitteisiin ei täysin päästäisikään, niin ne asetettiin 0,5 minuuttiin viivettä per lento. Ja kuten näette, se oli matalimmallaan koskaan ajanjaksoa 2012-2014. Tämä on siis se matalin taso sen jälkeen, kun yhtenä Euroopan ilmatila on perustettu. Sitten nähdään myös yksityiskohdat vuosille 2012 ja 2015 väliltä ja näette, että vuonna 2015 saadaan nähdä viiveiden lisääntymistä. Tämä liittyy myös liikenteen lisääntymiseen. Seuraava kohta, ympäristö. Meillä on indikaattori, joka mittaa sitä, miten eh, tehokasta lentokoneiden reititys on. Ja tässä suhteessa saatte nähdä, että parannusta on tapahtunut siinä mielessä, että indikaattorit ovat laskeneet 5,15 4,84, eli tälläkin alalla on saatu nähdä myönteistä kehitystä. Seuraava kohta, kun tarkastetaan viimeisintä suoritus kilpailukykyaluetta, eli kustannustehokkuutta voidaan nähdä, että ilmaliikenteen hallintakustannukset ovat pysähtyneet reaaliluvuin mitattuna. Voidaan nähdä, että yksikkökustannus, eli todellinen kustannus on vähentynyt 59 eurosta per lento vuonna 2012 54 vuonna 2015. Myös kustannustehokkuuspuolelta hyötyä, jota teille voidaan osoittaa tällaisen selkeämmän järjestelyn seurauksena. Sen ei tulisi pelkästään osua tähän suorituskyvyn mittaamiseen – vaan myös muihin välineisiin, jotka tällä hetkellä yhtenässä Euroopassa Eurooppa ilmatassa ovat voimassa, kuten CESAR-järjestelmä tai verkoston hallintojärjestelmä. Seuraava kohta. Tässä voidaan nähdä, miten järjestelyn yksi vaikutuksista, kun tarkastellaan ilmanliikenteen lisääntymistä tänä aikana, oli päätös siitä, että pääoma kuluja lykättäisiin. Kuitenkin hyödyt sitten jaettiin oikeudenmukaisella tavalla kaikkien toimijoiden välillä ja järjestely osoittaa, tai arvio osoittaa, että järjestely on menestyksellisesti hoitanut tehtävänsä. Lopuksi meidän täytyy ottaa huomioon muutama näkökohta, jotka liittyvät tähän käynnissä olevaan toiseen viitekauteen. Ensinnäkin täytyy huomioida, että kustannushyödyt eivät ole riittäviä liikenteen pysähtymisen aikana. Todetaan, että kustannustehokkuuden pitäisi olla parempaa. Toiseksi voidaan nähdä, että Ilmaliikenne on lisääntymässä, lentoliikenne on lisääntymässä ja se rasittaa tätä järjestelmää. Liikenteen lisääntymisen myötä nähdään myös viivästysten lisääntyminen. Eli meidän täytyy nähdä parempi tapa ottaa uusia ilmatilan valvojia, palkata heitä ja katsoa sitä, millä tavalla pitää suhtautua tähän lisääntyneeseen kapasiteettiin. Seuraava viitekausi Me työstämme jo ajanjaksoa, joka vuodesta 2020. Siinä otetaan huomioon palaute, joka saadaan tilitarkastustuomioistuimelta. Meidän täytyy parantaa synergiaa alueellisissa järjestelyissä operatiivisen puolen ja sääntelypuolen välillä. Verkoston toiminta, joka verkoston hallinnoitsija suorittaa Cesar-järjestelmässä. Olemme myös arvioimassa sitä kertomusta, jonka avulla pyritään paremmin ymmärtämään, miten pääomakulut voivat parantaa ilmaliikenteen hallintajärjestelmän toimintaa. Ja lisäksi tämä valvontaviranomainen, joka on lopussa val- sitten vastuussa järjestelyn täytäntöönpanosta on tärkeässä asemassa ja jotkut näistä indikaattoreista ovat sellaisia, että niitä parannellaan ja uusia otetaan käyttöön. Lopuksi aiomme myös yksinkertaistaa järjestelyä, jotta voidaan vähentää sen aiheuttamia hallinnollisia kuluja. Tämä prosessi on nyt käynnissä ja olemme keskustelemassa siitä tavallisella foorumilla jäsenvaltioiden kesken yhtenässä Euroopassa ilmatilan komiteassa viime viikolla käytiin keskusteluita ja sitten kesäkuussa vielä on tarkoitus nyt saada aikaiseksi myönteinen lausunto jäsenvaltioiden puolelta. Tämän lisäksi meidän tavoitteenamme on käynnistää keskustelu seuraavasta tavoitteesta, joka alkaa vuodesta 2020, ja nämä sitten merkitsevät sitä, että sidosryhmien kanssa käydään neuvotteluita ja päätös mahdollisesti tehdään myös ennen vuoden loppua tai seuraavan uuden vuoden alussa, jotta voidaan jatkaa tämän järjestelyn täytäntöönpanoa joka on ollut menestyksellinen, kuten voin toistaa. Päätän tähän ja mielelläni vastaan sitten kysymyksiä, joita teillä saattaa olla. Kiitos. Merci beaucoup pour votre intervention. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt edustaja Kluunen saa välittömästi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä esityksestä tänään. Siinähän katsotaan tulevaisuuteen meidän täytyy pyrkiä parantamaan sekä suoritusjärjestelmää että myös maksujärjestelmää. Täytyy myös perehtyä siihen, onko järjestelmä toiminut johdonmukaisesti. Ainahan pitää pyrkiä tulosten parantamiseen. Ja kannustimiakin tulisi käyttää niin, että saamme edistystä aikaiseksi myös muualla lainsäädännössä, kun kyse on yhteisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja Cesarista. Cesar yhteisyrityksenä pitää erityisesti näitä tavoitteita ja tulosindikaattoreina, tulosindikaattoreita sellaisena, että ne eivät ole heidän mielestään keskeisiä. Katsoko komissio, että tarvittaisiin erillisiä kannustimia Cesarille. Pitäisikö sellaista mahdollisuutta pohtia? Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kuman. Kiitos. Edustaja Krapini, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat cu atenție ce a spus Comisia și vreau să pun câteva întrebări. Este clar. Kiitos puheenjohtaja, olen kuunnellut tarkkaan sitä, mitä komissio sanoi. Me tarvitsemme parannuksia Sanoitte tämän selvästi. Mutta totesitte, että teitte arvio myös vuosista 2012-2015 ja sitten esittelitte tietoja. Onko teillä tietoja alan toimijoilta, niiltä, jotka käyttävät ilmatilaa? Oletteko pohtineet sitä, että kuulisitte myös kuluttajia? Minä olen koko tällä kaudella lentänyt, enkä ole kyllä itse kokenut minkäänlaista parannusta esimerkiksi myöhästymisten suhteen. Oletteko siis pohtineet sitä, että kuulisitte myös kuluttajia? Ja sitten viipeet, jotka mainitsitte. Oletteko pyrkineet analysoimaan sitä, mikä on aiheuttanut nämä viipeet vai huomioitteko vain viipeet kokonaisuutena? Kuluttajia kiinnostaa myös turvallisuus ja se, että koneet lentävät ajallaan. Minä olen myös IMKO-valiokunnan jäsen ja luonnollisesti minua kiinnostaa kovastikin se, että saisimme palautetta myös näistä kysymyksistä. Kiitos edustaja Grappini. Edustaja Ajut, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota heidän arvioistaan ja esityksestä näistä viitekausilta yksi ja kaksi. Tämä arvio on tärkeä, kun suunnittelemme tulevaisuutta eurooppalaisen yhteisen ilmatilan suhteen. Meillä on selkeitä tietoja viitekaudelta yksi, mutta niitähän ei voida oikeastaan verrata aiempaan jaksoon. Näin ollen emme oikeastaan voi vielä sanoa tästä viitekaudesta kaksi juurikaan, koska lopullista käsitystä ei vielä ole. Varmaa kuitenkin on se, että tavoitteet ovat Äh, hyvin kunnianhimoisia, eivätkä ne välttämättä vastaa todellisuutta. Todennäköisesti kyse on poliittisesta päätöksestä, eikä siitä, että olisi huomioitu todellinen tilanne. Tarvittaisiin realistisempaa lähestymistapaa sekä kapasiteetin arvioihin ja taloudelliseen velvoitteisiin ja haluaisin esittää muutaman kysymyksen tässä yhteydessä komissiolle. Miten komissio tulkitsee näitä tuloksia, kun otetaan huomioon kolmas viitekausi? Onko mahdollista päivittää tietoja? Käytetäänkö vain tätä toista viitekautta hyödyksi? Ja sitten kun meillä ei ole ykkösestä ja kakkosesta vielä lopullisia tuloksia, niin voiko käydä niin, että liikenteen määrää onkin arvioitu väärin? No sitten yhden kahden vuoden arviot, niissä voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi paikalliset olosuhteet ja sen valtioiden välinen liikenne, kun kyse on kapasiteetista, ympäristövaikutuksista, turvallisuudesta, kustannuksista. Nämä kaikki ovat tärkeitä seikkoja, mutta kuitenkin näemme, että kovasti painotetaan kustannusten pienentämistä. Toki se voi olla tarpeellista, mutta se ei kuitenkaan saa vaikuttaa turvallisuuteen haikallisesti säästöjä ei tältä osin voida koskaan hyväksyä. Eli tulevalla viitekaudella täytyisi pohtia myös turvallisuuden ja kustannusten vaikutusta paremma, paremmalla tavalla kuin tähän mennessä Euroopassa. Kiitos. Sitten edustaja Foster. Otin teidät tähän myöhemmin, koska ette pyytänyt puheenvuoroa kättä nostamalla, mutta nyt saatte kuitenkin puheenvuoro. Olkaa hyvä. No ei maailma nyt tähän kaadu puheenjohtaja. Haluaisin kiittää hyvin paljon tästä esityksestä. Tietystikin tämä arviointi on Euroopan laajuinen, mutta se ei anna meille tietoa suorituskyvystä ja siitä, kuinka yksittäiset jäsenvaltiot ovat pärjänneet vertailussa tällä alalla. Vastasin esittelen ominaisuudessa yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta Siksi esitin tämän huomion. Mutta mikäli tarko- tarkastelemme niitä syitä, miksi viiveitä syntyy huonon sään vuoksi tai muista syistä, joskus myöskin järjestelmät romahtavat niin poispäin, niin yksi suurimpia ongelmia, joka meillä selvästikin on, on se, että joskus laittamiin lakkoihin ryhdytään ja tämä sitten viivästyttää liikennettä. Jäsenvaltio täytyy tehdä työnsä, voimme teknologiaa edistää vaikka kuinka paljon tahansa, mutta siitä huolimatta olemme sellaisessa tilanteessa, että muutamassa jäsenvaltiossa on hyvin paljon häiriöitä ja näillä on sitten vaikutusta, ei pelkästään itse kuluttajille ja ilmaliikenteen harjoittajille, lentoyhtiöille, mutta ennen muuta kuluttajille, vaan muillekin. Ja tätä emme voi hyväksyä. Tämä on visainen pulma koska me emme tietystikään halua puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden työmarkkinan suhteisiin, mutta ei tämä tällainen peli vetele, koska tilanne ei ole parantumassa päinvastoin. Minun mielestäni komission ja muiden toimijoiden pitäisi tehdä jäsenvaltio selväksi, jotka ovat mukana järjestelmässä, että kyllä jäsenvaltiollakin on oma vastuunsa. Jäsenvaltiot eivät pidä kiinni vastuusta niin hyvin kuin pitäisi. Nämä ovat suuria poliittisia kysymyksiä. Ihmiset, jotka menevät töihin, mukaan luettuna minä, silloin kun olen toiminut poliitikkona, ovat varmaan eri mieltä joskus lakko-oikeudesta. Varsinkin viime aikoina tästä on suorastaan naurettavaa tai sitten lakkoilususta, ja tästä on ollut merkittävä vaikutus kansalaisten kohdalla esimerkiksi. En nyt liikaa halua kommentoida itse asiaa arvon komission edustaja, mutta mikäli haluamme saadakaan kunnollista edistystä, kaikkien täytyy ottaa oman vastuunsa. Mikä halutaan todellinen eurooppalainen ilmatila, joka toimii tehokkaasti ja kaikkien hyödyksi, niin kyllä tämä täytyy vakavasti ottaa tämäkin puoli. Kiitos. Edustaja Van Miltenburg, olkaa hyvä. I have just one simple question because... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan yksinkertainen kysymys vain. Koska osassa tätä esitystä ne viittasitte siihen, että kahdeksan jäsenvaltiota investoi alle 50 prosenttia tämän viitekauden, ensimmäisen viitekauden aikana 2012-2014. Kysymykseni on, mikä ennuste on tälle toiselle viitekaudelle, joka edelleen on käynnissä? Jälleenkö kahdeksan jäsenvaltiot vai enemmän? Ja mitä aiotte tässä suhteessa tehdä, varsinkin kun saan nähdä tässä teidän työasiakirjassanne, että ilmatilan käyttäjät viittasivat siihen, että tavoitteisiin yleisesti ottaen ei päästy. Ja siinä sanottiin, että tilanne, tilanteessa ei painostettu riittävästi, jotta voitaisiin viedä, saada oikeita investointeja aikaiseksi. Jos olette sitä mieltä, että tässä investointikaudessa jälleenkään ei saada riittävästi resursseja aikaiseksi. Merci beaucoup, monsieur Van Kiitos, edustaja Van Miltenborg. Edustaja Koch, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komission edustajalle komission tekemästä työstä. Emme nyt näe kaikkea niin ruusuisessa valossa kuin kenties tee. Niinhän tässä hyvin paljon vielä parantamisen varaa kahdenvälisistä keskustelusta sain sellaisen mielikuvan, että hyvin paljon on ongelmia vielä EASan eurokontrollin ja kansallisten ilmailuturvallisuusviranomaisten välillä. Toivoisin läheisempää yhteistyötä näiden välille. Monsieur Kor, moi j'ai une petite... Euh, Kiitos edustaja Koh. Minulla olisi aivan pikainen kysymys. Kun yhteisen ilmatilan direktiivistä neuvoteltiin, niin näimme, että on mahdollisuus vähentää kerosiinin kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ainakin 10 prosentilla. Haluaisinkin tietää, onko komissiolla nyt konkreettisia ajantasaisia tietoja tästä ennen kaikkea energiakysymyksestä ja ilmastokysymyksestä. Kiitos. Ja nyt komission edustaja Kasteletti saa vielä puheenvuoron. Hän voi vastata näihin kysymykseen. Olemme hieman myöhässä, eli ne on kyllä rajattu. Be quick. Kiitos, puhun nopeasti. Ensinnäkin, kun kyse on järjestelmän toteutuksesta, niin tässä hankkeessa kyse on tutkimusvaiheesta CESAR-yhteisyrityksen puitteissa ja tämän lisäksi 2015 on käynnistynyt myös itse toteutusvaihe. Meillä on tässä kannustimia, myös rahoituskannustimia, jotka yleisesti tulevat siis verkkojen Eurooppa-rahoitusvälineestä. Tarkoitus olisi päästä Cesar-ratkaisun nopean toteuttamiseen. Olemme saaneet näitä ratkaisuja siis tästä tutkimusvaiheesta. Haluamme varmistaa johdonmukaisen synkronoidun toteuttamisen. Ilmatilan hallinnointihan on verkostoluonteista ja silloin tarvitaan synkronointia. Silloin kun uutta operationaalista konseptia otetaan käyttöön. Ei voi olla niin, että yhdessä jäsenvaltiossa on yksi konsepti, toisessa toinen. Sen takia olemme keskittyneet kannustamaan tätä CESAR-hanketta. No sitten kuluttajakysymys. Emme ole kuulleet kuluttajia. On otettava huomioon se, että kaikki nämä tiedot ovat keskittyneet nimenomaan ilmaliikenteen palveluntarjoajiin ja hallinnointiin. Kyse on vain osittaisista syistä viipeille. On monia viipeitä ja suuri osa viipeistä oikeastaan johtuu lentokentistä ja lentoyhtiöistä ja näitä ei ole otettu huomioon tällä hetkellä. Meillä on ollut maalissa toukokuun välisenä aikana huonoja kokemuksia. Ei pelkästään sääolosuhteiden takia. Sääolosuhteet ovat aiheuttaneet viipeitä, myös lakkoja on ollut useita. Tämäkin liittyy ilmaliikenteen hallinnointiin. Olemme havainneet, että joissakin jäsenvaltioissa – on pullonkauloja, kapasiteetin puutetta ja tämä johtuu lähinnä lennonvalvojien puutteesta. Ei ole riittävästi lennonvalvojia, jotta, jotta voitaisiin todella turvallisesti eh, jakaa ilmatilaa. Ilmatilahan jaetaan sektoreittain ja siellä on erilaiset vastuut eri toimijoilla. No sitten tulevalla viitekaudella luonnollisesti tämä kehitys otetaan huomioon. Kaudella kaksi. Siitä meillä ei ole vielä kattavaa kuvaa. No sitten kun kyse on tavoitteista, totesitte, että kunnianhimon taso on kenties äh, liian pitkälti poliittista. Voi voisiko tämä järjestelmä sitten toimia myös lisääntyvän liikenteen olosuhteissa tulevalla kaudella? Edelleenkin ilmaliikenteessä toteutet, to, toimitaan kansalliselta perustalta ja hyvin vähän keskitytään rajat ylittäviin ilmaliikenteen hallintotoimiin. Nyt haluamme uudenlaista arkkitehtuuria, joka esitellään Euroopan parlamentille vielä ennen vuoden loppua. Ja tällä osoitetaan että eri organisaatiot toimivat ikään kuin rajattoman konseptin pohjalta ja tätä kautta voidaan saada lisää kapasiteettia. Tietysti turvallisuus on A ja O. Turvallisuutta ei saa vaarantaa. Tällä alalla nimenomaan tuotetaan turvallisuutta ja sitä ei saa koskaan vaarantaa. En usko, että näillä äh, suoritusmittauksilla on vaikutusta, heikentävä vaikutusta turvallisuuteen. Kustannustehokkuus paranee, pitää investoida uusiin ilmatilan hallinteen järjestelmiin. Meidän on ymmärrettävä paremmin kapasiteetin ja toisaalta kustannustehokkuuden välinen yhteys. No sitten lakkotilanteesta. Maksu kysymyshän kuuluu jäsenvaltioille. Edelleenkin meillä on suuria ongelmia. Komissio julkaisi viime vuonna tiedonannon Connecting Aviation otsakella. ja komission yksiköt ovat tehneet myös työasiakirjan, jossa nimenomaan on perehdytty lennonjohdon jatkuvuuteen. Halu, halutaan myös ennakoitavuutta esimerkiksi lakkotilanteissa. Näin voitaisiin lieventää lakon vaikutuksia. Olemme luonnollisesti samaa mieltä kuin edustaja Foster siitä, että tarvitaan yhteistyötä, yhteistä ponnistelua. Sirpaloituminen johtuu monista syistä, mukaan luettuna poliittisen tuen puute – Ilman poliittista tukea jäsenvaltioilta yhtenäinen eurooppalainen ilmatila aloitteena ei pääse niihin tavoitteisiin, joita sille määriteltiin 15 vuotta sitten. No sitten tulevan viitekauden indikaattorit eivät näytä kovinkaan lupaavilta, eli liikenteen määrä kasvaa. Voi olla, että viipeitä syntyy entistä enemmän. Kesäkausi on juuri nyt käynnistymässä. Sitten näemme, mitä kehityksessä tapahtuu, mutta alustavat indikaatiot osoittavat, että matkustajat kokevat äh, lennonjohtosyistä entistä enemmän viipeitä. Yhteistyötä, yhteisiä ponnisteluja tulisi kiirehtiä, jotta saisimme kapasiteettia ja myös joustavuutta kapasiteetin käytössä. Ja sitten lopuksi vielä ympäristövaikutuksiin. Me puhumme vain pienestä osasta päästöjä. Me mittaamme ma- mahdollisuutta tarjota paras mahdollinen reitti lentoyhtiölle, eli kaikista suorin reitti, jolla tarvitaan kaikista vähiten polttoainetta ja jolla on kaikista pienin äh, hiilijalanjälki energiajalanjälki. Lentoyhtiöt haluavat käyttää kaikista mukavinta, helpointa reittiä ja maksusyistä ne yleensä käyttävät sitä reittiä, jossa kokonaiskustannukset ovat pienimmät, eli kerosinikustannukset ovat pienimmät, eivät välttämättä niinkään sitä, joka olisi ympäristön kannalta järkevin. Eli monia seikkoja on otettava arviossa huomioon. Haluan kiittää teidän panoksestanne, joka varmasti on myös meille hyödyksi jatkotyössä, kun seuraavaa viitekautta arvioidaan ensi kuussa. Kiitos. Kiitos, herra Kasteletti. Olen hieman suruissani siitä, että ympäristövaikutuksia ei huomioida. Toivon, että jatkossa myös nämä aspektit todella ovat huomion kohteena. Kiitos teidän puheenvuorostanne toivon, että meillä on vielä mahdollisuus palata tähän tutkimukseen. Voimme mennä seuraavaan kohtaan. Ei ole muita asioita, eli hyvät kollegat, me tapaamme seuraavassa kokouksessa keskiviikkona ja torstaina 20.21. kesäkuuta kello 9 alkaen. Nyt liikennevaliokunnan varsinainen kokous päättyy, mutta sitten jatkamme suljetuin ovin. Eli nyt keskeytämme kokouksen lyhyesti, jotta suoratoisto keskeytetään ja yleisö voi poistua salista. Et nous allons reprendre nos travaux dans... Me jatkamme työtämme 10 minuutin kuluttua. Kolme minuutin kuluttua, no viisi minuuttia tässä sanottiin. Pannaan kahtia tämä aika, eli viisi minuuttia. Voitte hakea vaikka kahvit.